Well, we will gradually start. We welcome the speakers. Voisimme vähitellen aloittaa. Toivotamme ja tervetulleeksi ja muistutamme, että EULEX Kosovo on suurin siviilioperaatio, jota meillä on nyt ja on toiminut Kosovossa viimeksi kuluneen neljän vuoden ajan. Sen tarkoituksena on tukea Kosovon viranomaisia oikeusvaltion päräjätteiden alalla, erityisesti poliisioikeuslaitos- ja tullialalla. Sitten sisäinen tarkastelu, joka esitettiin viime perjantaina johtajan puolelta, pyrkii vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen oloihin Kosovossa, ottaen huomioon myös mandaatin uudistus. Mandaattihan päättyy 14. kesäkuuta 2012. Tätä operaatiota on sekä kehuttu että kritisoitu ja siksi ottaen huomioon mandaatin jatkaminen ja sisäinen strateginen tarkastelu, valikunnan jäsenet pitivät sopivana järjestää kuulemistilaisuuden. Me annamme puheenvuoron johtaja Gentilinille, joka voi heijastella EUn Kosovon suhteita tai huomioon strateginen tarkastelu ja tuoreet kehitykset alueella erityisesti rakenteellinen vuoropuhelu oikeusvaltion osalta. Myöskin johtaja Haber, joka esittelee keskeiset uudistukset. Ensin johtaja Gentilini, olkaa hyvä. It's pleasure to be here. Kiitos oikein paljon. On ilo olla täällä. Itse asiassa puhun hyvin lyhyesti. Minulla on vain pari kolme asiaa sanottavana tärkeä asia on nyt panna tämä keskustelu oikeisiin raameihin ja sitä haluan tehdä juuri nyt. Eli EULEX on osa EUn sitoutumista Kosovon kehitykseen, eli on hyvä olla jonkinlainen kokonaismielikuva asiasta. Aivan ensiksi haluaisin puhua meidän suhteemme laadusta, EUn ja Kosovon välistä suhteesta. Se on parantunut paljon paremmin se on parantunut paljon viime aikoina. On vaikea edes verrata sitä tilanteeseen muutama kuukausi sitten tai vuosi sitten. Jos ajatellaan kansallisia kantoja Kosovoon, niin tässä on pystytty panemaan täytäntöön yhdessä Tessalonkin agenda, jos katsoo myös joulukuun huippukokouksen päätelmiä, niin nämä ovat tärkeimmät päätelmät koko tämän suhteen historiassa. Ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta saadaan viisumivapautusta. Va- vapautusta näkyvyysohjelmaa ja jäsenyyttä EBLDssä meillä on hyvin paljon edistystä ja tämä kaikki pitää huomioida silloin, kun Euloksista puhutaan. Minähän sanoin, että euroksen osa tätä kokonaissuhdetta. Ja sitten toinen seikka liittyy läsnäoloon siellä kentällä. Ja koska suhteiden laatu on nyt muuttunut, mekin olemme paremmin edistettynä Pristinassa. Siellä on uusi, vahvempi toimisto, joka pystyy EUta edustamaan yhä paremmin. EU puhuu siellä paremmin yhdellä äänellä IC on poistumassa. Tästä oli paljon hyötyä, sen takia Yhdysvalloiltakin saatiin paljon rahallista tukea ja e, ihmisiäkin. Ja sitten jos ajatellaan Euleksia, se on osa tätä meidän läsnäolomme, josta kollegat puhuvat vielä lisää, mutta haasteena on nyt se, että tätä läsnäolon pitäisi jatkuvasti sopeuttaa uusiin tarpeisiin ja todellisuuteen. Ja kolmas näkökulma, joka pitää huomioida, on vuoropuhelu Belgradin ja Pristinan välillä. Tehän tiedätte, että tämä on keskeinen harjoitus. Yhdysvallat on tähän kovasti aikaisemmin investoinut. Mielestäni tämä osoittaa sen, että asiat voivat toimia ja Kosovossa on kypsytty aika paljon, koska sopimuksista neuvotteleminen ja niiden täytäntöönpano, siihen vaaditaan sitoumusta ja myös hyvin järjestelmällistä työtä. Eli paljon voidaan ottaa oppia siitä, mitä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana. Eli nyt suhde, läsnäolo, vuoropuhelu, paljon on tehty, mutta onko kaikki tehty, onko kaikki ongelmat ratkaistu? No enpä usko, meillä on vielä paljon haasteita edessämme. Muutama seikka. Ensinnäkin Kosovosta on tultava yhä tehokkaampi. EUn odotukset, jotka suuntautuvat Kosovon, kasvavat. Kosovon on toimittava yhä paremmin. Ja eilen saatiin hyvää uutinen, joka koski viisumitiekarttaa. Tämä on todellinen saavutus ja tämä tiekartta tarkoittaa nyt sitä, että ponnisteluja on tehtävä vielä kaksin verroin, jotta päästään eteenpäin. Ja toinen haaste on vuoropuhelu. Kosovo, Kosovon ja Serbian on mietittävä, miten parantaa suhteita normaaliin suuntaan. Vuoropuhelua tarvitaan, jotta ihmisten kansainvälinen suhde paranisi, Pristian ja välinen vuoropuhelu paranisi ja näin mm, esteet EUn suuntaankin, niistä päästäisiin yli. Tämä on hyvin pitkä hanke, johon, joka voi muotoutua monella eri tavalla. Mutta tärkeää tässä on se, että vaihtoehtoa ei kerta kaikkiaan ole. Tämä on tämänhetkinen tilanne ja tässä kaikki mitä haluaisin sanoa. Kiitos. The floor has not... Nyt puheenvuoron saa johtaja Haber, joka voi esitellä keskeiset osat strategisesta tarkastelusta. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. ne puhun teille lyhyesti. tämän äh, mission äh, tilanteesta ja kerron teille joistain yksityiskohdista sen suhteen, äh, miksi pidämme sitä menestystarinana. Tämä ei niinkään ole heijastunut tähän mennessä otsikoihin, mutta mielestämme näin on. Nythän puhutaan täytäntöönpanotilanteesta ja strateginen katsaus hyväksyttiin kolmisen kuukautta sitten. Ensimmäinen seikka, jonka haluan nostaa esiin, on se, että nyt valmistellaan sitä, että tämä mandaatti poistuu hiljalleen ja toimivalta siirtyy tahoille paikan päälle. Näiden vuosien päätteeksi nyt on tullut aika antaa Kosovon viranomaisille äh, siirtää edistyksen kautta tämä toimivalta heille. Prosessi on siis käynnistynyt. Kaikki 27 jäsenvaltiota ovat hyväksyneet tämän strategisen kannan. Toiseksi kyseessä on äh, oikeusvaltio periaatteeseen pohjautuva äh, missio ja nyt oikeuslaitos puoli on vielä kesken. Mitä tulee tulli- ja poliisiviranomaisiin, ne ovat kehittyneet kovasti, mutta oikeuslaitos on nyt pääasiallinen haasteemme. Tulemme keskittymään tähän alaan. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio, sotarikokset, todistajien suojelu ja vähemmistökysymykset ja esimerkiksi vähemmistöjen omaisuuden palautus sekä kadonneiden ihmisten kohtalo ovat vielä kysymyksiä, joita on käsiteltävä. Kyseessä on yksi mandaatti, joka koskee koko Kosovoa, mutta sen täytäntöönpano pohjoisosassa on vaikeampaa. Viime kesänä tulleet tiedot ovat kertoneet teille, että tämän vuoropuhelun lopputuloksia tai tuloksia on ollut vaikeaa täytäntöönpanna. Vuoropuhelu on ehkä käynnistymässä uudelleen. Meidän täytyy kuitenkin ajatellen oikeusvaltioperiaatetta saada se myös pohjoisosassa täytäntöönpannuksi. Tätä kansalaiset meiltä odottavat. Uudelleen järjestely on käynnissä, mitä tulee kolmeen pilariin poliisi, oikeuslaitos sekä tullilaitos, niin nämä yhdistetään kahdeksi, nimittäin ylipäätään neuvonta ja valvonta ja sitten toimeenpanovalta. Tällä hetkellä tämä toimeenpanovalta on eristetty ja se eristetään, koska se on ikään kuin viimeinen toimi, joka sitten siirtyy Kosomoviranomaisten käsiin. Kaikkeen tähän liittyy se, että henkilöstömäärää hyvin merkittävästi vähennetään 25 prosenttia suunnilleen. Ja kaikki ne, jotka työskentelevät näissä organisaatioissa, tietävät, mitä on tulossa, minkälaisia ponnisteluja vaaditaan ja minkälainen siirtymäprosessi tarvitaan. Tämä henkilöstömäärän vähentäminen antaa meille muuten sen henkilöstön, jota tarvitaan tulevia missioita varten. Siis eivät samat henkilöt siirry, mutta henkilöiden määrä esimerkiksi Etelä-Sudan, Afrikan sarvi, joihin meillä on tulossa uusia missioita. Eli tämä on tällä hetkellä tämän strategisen katsauksen täytäntöönpanon tilanne ja ehkäpä jotain nyt saavutuksista. Muutama sana saavutuksista. Viime kesänä esimerkiksi Pohjois-Kosovon raja-alueella oli ongelmia. Samoin NATO ja EU ovat tehneet yhteistoimintaa. Sitten oli tällainen hiukan stagnaatiokausi ja sitten huomio keskittyi Serbiaan Serbiaan ja Eurooppaan, Serbian vaaleihin. Ja nyt kun vaalit on toimitettu, on varmasti aika kääntää katseet jälleen Kosovoa kohti. Mm, tähän missioon, tai no ei nyt niinkään missioon, mutta sen ympäristöön kyllä liittyy ongelmia, jotka tulevat esiin lähes päivittäin. Kuitenkaan emme saa unohtaa keskittyä yksinomaan ongelmiin ja unohtaa saavutuksia. Ensinnäkin kosovolaiset toimielimet ovat parantuneet. Nyt kun olemme monitoroineet ja neuvoneet, kosovolaisia tullijärjestelmä toimii erinomaisesti ja poliisilaitoskin yhä ammattimaisemmin ja myös väestö hyväksyy poliisitoiminnan yhä paremmin ja paremmin. Ehkäpä ihan konkreettinen esimerkki tiedoksenne kun me olemme tullijärjestelmää Pristinan lentokentällä äh, tukeneet, niin esimerkiksi 500 prosenttia on lisääntynyt äh, niiden varojen takavarikko, varojen, joita laittomasti on maahan yritetty tuoda. Joten tässä yksi esimerkki. Ja mitä oikeuslaitoksen toimintaan tulee, meillä on 330 tutkimusta kesken ja lähes 300 tuomiota annettu niin rikos- kuin siviilijutuissakin. Tosiaan kesken olevia tapauksia on yli 300-330 ja yli 200 tuomiota on annettu rikostapauksissa. Yli 1800 tapauksessa EULEX viranomaiset ovat olleet mukana, esimerkiksi DAC, Ricci, kuten hän on poliitikko ja tietyt ähm, entiset sotilaat ähm, ja esimerkiksi tiedustelupalvelu mm, viranomaiset ovat saaneet tuomioita, eli mitään alaa ei ole jätetty huomiota. Samoin ihmisten salakuljetus äh, kysymys on ollut äh, ongelma ja siihen on puututtu. Muun muassa oli tapaus, jossa 37 henkilöä tuomittiin 36 vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun 15 ihmistä, mukaan lukien naisia ja lapsia, oli kuollut, kun heitä oltiin salakuljettamassa kohti Unkaria. Eli tuomioita on annettu. Kyseessä nämä seitsemän tuomittua olivat kuusi lääkäriä ja aiempi terveysministeri. Euleksin tuomarit ja syyttäjät ovat saattaneet päätökseen kuusi oikeusjuttua liittyen huumeiden salakuljetukseen. Aika pitkiäkin vankilatuomioita on annettu ja tälläkin hetkellä huumejuttuja on käsittelyssä. Mitä tulee salakuljetukseen EULEX ja Kosovon tulli, joka nyt on Kosovon hallinnon parhaiten toimiva osa-alue ovat takavarikoineet miljoonia euroja näissä rikostapauksissa ja sitten korruptiossa tällä hetkellä terveysministeriössä, viestintäministeriössä on korruptiotapauksia tutkinnassa, samoin esimerkiksi posti- ja televiestintää laitoksen johtajaa vietetään syytetään tällä hetkellä aseman väärinkäytöstä ja korruptiosta. Kahdeksan ihmistä tuomittiin viime vuonna korruptiosta. He saivat jopa viiden vuoden mittaisia vankeustuomioita. On ollut epäselvyyksiä, jotka liittyvät Pristinan pankin äh, vuonna 2006 sulkemiseen. Ja tämä osoittaa tietenkin, miten pitkiä nämä käsittelyt voivat olla, mutta näin on muuallakin kuin Kosovossa, koska talousrikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus ja sota rikokset ovat asioita, joiden tutkinta yleensä kestää hyvin pitkään, niin Kosovossa kuin muuallakin. Tämä on muun muassa Haagin tuomioistuimessa saatettu nähdä. Samoin ollaan tutkitaan sotarikoksia. Heinäkuussa 2011 Savi Ketsi tuomittiin. Tämä oli aika näkyvä tapaus ja samoin muita tuomittiin sotarikoksista siviiliväestöä vastaan. Lakan tapauksessa marraskuussa tuomittiin kaksi henkilöä sotarikoksesta, toinen 18 vuodeksi. Kyse oli jälleen sotarikoksista, vuonna 1999 rikoksista, kohdistuivat siviiliväestöön ja toinen henkilö sai sitten kuuden vuoden ehdollisen tuomion. Sitten meillä on tällä hetkellä käynnissä niin kutsuttu Kletskan tapaus, jossa on kymmenen epäiltyä. Fatmi Lima, joka on entinen ministeri ja parlamentin jäsen, on syytteessä niin albanialaisten kuin serbisiviilienkin kiduttamisesta. Sitten kadonneet henkilöt, asiantuntijamme ovat käynnistäneet noin 300 kenttä toimia, joissa 300 sataa kadonnutta henkilöä on palautettu perheidensä pariin Euleksin toimien käynnistyttyä. Tämä tulee omaisuuden palauttamiseen, on päätetty yli 23 tuhannesta tapauksesta vuoden 2008 jälkeen, jossa on ollut omaisuuskiistoja. Mitrovicin oikeusistuin on mm, käynnistänyt jälleen toimintansa. Tilanne on hyvin vaikea, mutta vuoden 2008 joulukuun jälkeen, jolloin yli puolen vuoden sulkemisen jälkeen tämä tuomioistuin jälleen käynnisti toimintansa, niin se on saattanut päätökseen yli 50 tapauksen käsittelyyn. Niin kuin tuossa totesin, vuoropuhelun täytäntöönpano on ollut missiomme vastuulla hyvin paljon. Sillä on ollut toimintaa. Tässä nyt lyhyt katsaus siitä, minkälaista menestystä olemme saaneet aikaan, mitä saavutuksia on saatu aikaan huolimatta kaikista ongelmista, erityisesti Kosovon pohjoisosissa. Ja mediahan on keskittynyt lähinnä juuri näihin ongelmiin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Seuraavana EULEX-operaation johtaja Voteman Hakke. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. <sighs> Thank you. Thank you. Uh, Kiitos. Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat naiset ja herrat. Kuten yleensä on suuri kunnia olla Euroopan parlamentissa tänään ja saada mahdollisuus puhua tälle valiokunnalle. Kuten juuri esitettiin ennen minua, EU on lähtenyt moniin keskeisiin hankkeisiin Kosovon kanssa, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamiseen. Rakenteellinen vuoropuhelu, oikeusvaltio, asiat tulivat esiin komission jäsenten Fyli Malmström puheessa eilen. Viisa vapautus, helpotus vuoropuhelusta päätettiin myös ja toteutettavuustutkimuksesta. Tämä prosessi ottaa Kosovon mukaan Länsi-Balkanin EU-politiikkaan ja samalla luo pohjan strategisemmalle EULEX-operaation toiminnalle. Kattava lähestymistapa on ollut tärkeä. EULEX on tukenut ja tukee edelleen Kosovon tietä kohti Euroopan unionia. Minä haluaisin juuri tämän keskeisen viestin tuoda tänään esiin. Me kaikki yhdessä pyrimme vahvistamaan, koordinoimaan yhteisiä toimiamme. EULEX osallistuu tähän muun muassa tekemällä läheistä yhteistyötä EUn Pristinan edustuston kanssa, Saran ja Kosovan vastapuolten kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä yhteinen ponnistelu luo yhteiset puitteet, joissa voimme keskustella Kosovan kanssa kaikista relevanteista oikeusvaltiokysymyksistä – ja tukea uudistuksia, jotka ovat tärkeitä, jotta Kosovo voi lähestyä eurooppalaista tulevaisuutta. Me haluamme edelleen läheisesti olla yhteistyössä Kosovon viranomaisten kanssa, jotta voidaan lisätä ponnisteluita järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Nyt on saatava uutta vauhtia tähän prosessiin ja tämän operaation uudelleenjärjestely on tärkeä osio tätä työtä. Kuten mainittiin, poliisi- ja tulliasioissa on edistytty ja EU siir- EULEX siirtää painopistettä Pristinan ja Pohjoisen, vaikka ylläpidetään kapasiteettia koko Kosovon alueella joka tapauksessa. Mutta muutokset työssämme ovat mahdollisia siksi, että Kosovon viranomaiset ovat edistyneet ja EULEX on ollut menestynyt. Yhteiset toimet, kuten Hans Jörg sanoi, ottavat siihen, että Eulexin henkilöstöstä voidaan luopua neljänneksestä. Meillä on vakaata osaamista ja jäsenet tekevät tärkeää työtä. Kuitenkin mandaatin mukaisesti, joka jäsenvaltiot ovat antaneet Eulexille kahdeksi vuodeksi, tarkoituksena oli huolehtia siitä, että sopeutetaan paremmin EUn Kosovon agendaa samalla kun pyritään edelleen vankassa yhteistyössä tekemään yhteistyötä Kosovon oikeusvaltioviranomaisten kanssa. Eulex-operaatio tukee edelleen täytäntöönpanoa, joka on edelleen kesken, kun puhutaan sitä, että EU helpottaa Pristina ja Serbian välistä vuoropuhelua. sopimukset ja IBM-sopimus, joka liittyy integroituun rajahallintaan. Täytäntöpanon puolella voidaan puhua esimerkiksi siitä, että lisätään trendiä, joka liittyy keskeisiin tuomioistuin käsittelyihin tutkinnan ja syyttämisen osalta. On tuettava sovittua metodologiaa, jolla Kosovon tuomarit ovat tällaisissa sekapaneleissa EUn tuomareiden kanssa – tulee olemaan enemmän tai myöhemmin enemmistöissä tapauksia. Meidän täytäntöönpanomme ajatus on yksinkertainen. Eulex jatkaa työtään ja tukee Kosovon viranomaisia, jotta Kosovan viranomaiset voivat puuttua korruptioon, järjestäytyneen rikollisuuteen ja sotarikoksiin yksin ilman kansainvälistä osallistumista. Mitä tulee valvonta- ja neuvontatehtävään, Eulex-operaatiossa keskitytään asioihin, jotka liittyvät reiluihin avoimiin rekrytointipolitiikoihin juuri oikeusvaltion työn osalta. Taloustutkintayksikkö on saatava toimimaan oman vastuullisuuden varassa ilman kansainvälistä tukea. Kosovan poliisiyksikkö tutkii vakavia rikoksia, talousrikoksia, tekee yhteistyötä syyttäjäviranomaisen kanssa. Näin voidaan puuttua korruptioon, sotarikoksiin ja voidaan ottaa vastaan lisätehtäviä. Vahvistuneet oikeudelliset puitteet, joita täytäntöönpannaan tehokkaasti – voivat johtaa siihen, että oikeuslaitokseen ei puututa poliittisesti. Huolehditaan siitä, että pätevyyttä on johtotasolla. Tärkeää on vahvistaa puitteita poliittisesti viranomaisten osalta ja oikeuslaitosten osalta, jotta voidaan vastustaa korruptiota, muuttaa käsitystä korruptiosta. Ehdollisuus ja viisumivuoropuhelu ovat tärkeitä asioita. Pohjoinen, kuten voitte ymmärtää, on prioriteetti ja tavoitteet ovat selkeästi tiedossa. Haluaisin vain mainita muutaman. Esimerkiksi halutaan vapaat toimintamahdollisuudet EULEXille täysin. Tästä tilanteesta olemme kaukana. Halutaan saada rikoksia paremmin tutkintaan, asettaa syytteeseen, erityisesti etnisten ryhmien väliset rikollisryhmät ovat tässä – painopistealuettamme. Myöskin Mitrovitsan tuomioistuimeen pitää saada palautettua paikalliset tuomarit. Myöskin poliisin toiminta ja yleinen käsitys Kosovon poliisista pohjoisessa on saatava muuttumaan. Kuten varmasti olette huomanneet tähän mennessä, EULEX-työssä pyritään huolehtimaan benchmarking-periaatteesta – me olemme saaneet uuden mandaatin kahdelle vuodelle, mutta saman samalla on vaadittu tällaista sisäistä vertailua, jotta voidaan katsoa, mitä on saatu aikaiseksi ja katsoa tavoitteita. Tämä liittyy kaikkiin Euleksin tavoitteisiin ja erityisesti on ajateltava komission ajamia hankkeita – EUn sisäoikeusasiat ja laajentumispolitiikka ovat tässä keskiössä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä askel johtaa siihen, että operaatio toimii tehokkaammin ja tukee samalla perinpohjaista keskustelua ja suunnanantamista jäsenvaltioiden puolelta. Olen vakuuttunut siitä, että tämä lähestymistapa, joka perustuu juuri tuloksiin, johtaa siihen, että voidaan kaiken kaikkiaan paremmin toteuttaa EUn tavoitteita, jotka on asetettu oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamisessa. Tämä on erityishaaste Kosovon oikeuslaitoksille, jotta voidaan kantaa suurempi vastuu. Kiitos oikein paljon. Miss Angelusha Morina. Seuraavana Angelusha Morina. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää kovasti tästä kutsusta. Minulle on ilo ja kunnia olla täällä paikalla ja kertoa teille omista ajatuksistani tähän liittyen. Ensinnä anekdootti. Kun elämme tässä Facebookin ja Twitterin sosiaalimedian maailmassa. No eilen minä laitoin sinne statukseni ilmoituksen, että olen täällä Brysselissä ja haluan osallistua EULEX-kuulemiseen. Ja heti ystävä kysyi minulta, miksi kosovolainen on sinne kutsuttu EULEXista puhumaan. Ja sitten minä kysyin, no miksi ei? Ja sitten vastauksena sain kuulla, että no eihän EULIX koske sinänsä Kosovaa, vaan yhteistä turvallisuuspolitiikkaa, mutta ehkä tänään saamme vastauksen tähän kysymykseen. Mutta vitsit sikseen ja haluaisin nyt lyhyesti käsitellä kolmea aihetta. Ensimmäinen on on imago, mikä meillä on, ja se rankaisemattomuuden kulttuuri, joka vallitsee. Ja sitten on Kosovon eh, neutraalisuus, puolueettomuus ja Euleksin asema oikeuslaitoksen uudistamisessa ja ihmisoikeusrikkomukset. Ja kolmas osio olisi sitten Kosovon pohjoisosa. Mitä tulee maineeseen, Euleksin maine ei ole kovin hyvä Kosovon väestön keskuudessa. En erityisesti usko, että missio olisi täysin epäonnistunut ja voin osittain yhtyä siihen, mitä Haber ja Demarniak äsken sanoivat. He loivat tähän katsauksen tilanteeseen. On totta, että joissain tilanteissa voidaan sanoa, että toiminta on ollut menestyksellistä, mutta keskustelua on käyty julkisuudessa myös paljon ja julkinen mielipide ei ole myönteinen Kosovossa. Uskotaan, että tämä vakaus on muita tärkeämpi asia. Tämä paradigma on yhä voimassa. On ollut sellaista eh, poliittisesti perusteltua toimintaa, josta ei ole kovinkaan hyviä seurauksia. Jos ajatellaan esimerkiksi Hashim Rishimiä eh, keskuspankista, hänet eh, pidätettiin moneksi kuukaudeksi, mutta sitten hänet vapautettiin, koska todisteita ei ollut tarpeeksi. On korkean tason mm, juttuja, joissa ei kuitenkaan toimita kunnolla eikä välttämättä edes mission mandaatin mukaisesti. Esimerkiksi jos ajatellaan ministeri Liimain tapausta ja tässähän koko juttu perustui yhteen ainoaan todistajaan ja sitten miten todistaja on kohdeltu ja todistaja ei enää ole edes hengissä. Ja sitten tämä paradigma, vakaus yli kaiken, on ikään kuin pilvi meidän yllämme, näin uskotaan Kosovossa. Ja jos ajatellaan rankaisemattomuutta, niin Unmikin ajoilta alkaen tämä vallitsee. Unmikin aikana joskus todisteet hävisivät ja sitten asioihin ei palattu enää koskaan, eikä ole palattu. Ja sen takia tämän ajatuksen osalta haluaisin sanoa, että tavalliset kansalaiset ajattelevat, että jotkut eh, jutut ovat taustaltaan poliittisia, tai on sellaisia poliittisia syitä olla puuttumatta toisiin tapauksiin. Eli mistä tuntuu, että eh, turvallisuuden ja vakauden eh, vaarantaminen ei tapahdu tavallisen kansalaisen toimesta, eli ei kansalainen ole oikeusvaltiolle mikään uhka. Tässä on erilaisia uhan eh, tasoja ja lähinnä kyse on poliitikoista, mutta missio on nyt mennyt tähän ansaan, eikä puututa tähän ongelmaan, joka on alusta alkaen ollut, jos ajatellaan, että ne koskevat nimenomaan politiikan korkeimpia tasoja, instituutioiden johtoa, ja tässä ajattelen nyt lähinnä julkisia hankintoja Kosovossa. Ja sitten toinen kokonaisuus, josta haluan puhua, on se konteksti, jossa elämme ja kyseessä ovat nämä viisi jäsenvaltiota, jotka eivät ole tunnustaneet. Tässä on kovasti ollut diplomatiaa 2008 vuoden jälkeen takaovien kautta harjoitettu diplomatia ja sitten jos ajatellaan mission statusta. Kaikki tiedämme, että missio oli osa Ahtisaaren suunnitelmaa ja sen oli luotava oikeusvaltio alueelle. Nyt on kuitenkin harmillista, että EU on päättänyt lähettää tällaisen eh, ensimmäisen mission sellaiselle alueelle, jossa ei ole olemassa konsensuspolitiikkaa. Neutraalisuus ei nyt ole eh, selvää ja tämä on Kosovolle haitallista. Valtio voidaan joko tunnustaa tai sitten ei. Sen välillä ei ole mitään. Se, että meidän statuksemme, että EULEX käyttää tällaista neutraalin statuksen periaatetta, vaikeuttaa toimintaa. Jos ajatellaan erityisesti Kosovon oikeus Eh, pohjoisosaa, niin siellä on serbistruktureja, jotka ovat eh, muiden rakenteiden rinnalla ja niiden annetaan siellä myös olla. Ja äskettäin on myös sanottu, että nämä pitää jättää sinne, koska ne tarjoavat palveluita, erityisesti terveys- ja koulutuspalveluita. Ja jos Euroopan instituutiot tällaista sanovat, niin tämä ei kyllä ole hyvä uutinen. Ja toinen seikka, jonka haluaisin mainita, tämän neutra- statusneutraaliuden suhteen ja että on viisi jäsenvaltiota, jotka eivät meitä tunnusta. No, jos ajatellaan tulevaa lainsäädäntöä, tässä perustuslakia ollaan uudistamassa ja olemme nyt ICOn jälkeisen ajan alkuvaiheessa ja tilanne on sellainen, että on saatava selvyys siitä, mitä oikeusperättä käytetään, jotta tässä ei nyt käy niin, että EULEX joutuisi perustuslakituomioistuimeen. Esimerkiksi jos joku tuodaan EULEXin tuomareiden eteen, niin tämä voitaisiin ehkä kiistää hyvin helposti Kosovon tuomioistumassa, jos EULEXin ei selitetä sitä, minkä lainsäädännön puolella EULEX toimii. Ja tämä koskee myös ihmisoikeustoimintaa. Olen kuullut, että täytäntöönpano valtuuksia vähitellen siirretään paikallisille tahoille, mutta tähän asti ei ole ollut yhtään valitusta ihmisoikeusrikkomuksista valtaa käytettäessä. Ja sitten viimeinen osio on Kosovon pohjoisosa. Kaikki tietävät, että Kosovossa on 11 000 neliökilometriä ja 12 prosenttia eh, alueesta on tämä pohjoisalue, jossa on paljon salakuljetusta. Siellä on korkeintaan 50 000 asukasta. Vuoden vuodesta 1999 vuotta ja oikeusvaltio, oikeusvaltioperiaatetta ei ole saatu voimaan enää tällä pienellä alueella. Se on todella pieni ja ottaen huomioon, että kansainvälinen yhteisö viime vuonna käytti 1,7 miljardia latinalaisen Amerikan turvallisuusohjelmiin. Jos joku nyt voi kertoa minulle, miten on niin mahdotonta saada taas eh, oikeusvaltioperiaate toteutumaan tuhannen neliökilometrin alueella Kosovossa, niin miten tämä on mahdollista? Olisi hyvä, jos saisin tähän vastaukseen. Minä en todellakaan ymmärrä tätä. Eli se, mitä Kosovo todella tarvitsee, on, eh, tarvitsemme apua pohjoisosassa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Ja kuulin, mitä herra de Marniak sanoi juuri äsken. Hän mainitsi, että mission odotuksena on, että eh, pystyttäisiin täysin toimimaan pohjoisessakin on harmi nähdä, että joskus EULEXin eh, edustajat tarvitsevat pohjoisosan eh, lupaa, jotta voivat siellä toimia. Ja sitten lopuksi kosovolaisena, Kosovon kansalaisena minun on täysin myönnettävä, että me tarvitsemme apua. Kosovo tarvitsee apua. Siitä on meille hyötyä monella tavalla. mutta tähän tarvitaan EUn konsensuspolitiikkaa. Me tarvitsemme monenlaista apua, mutta oikeanlaista apua. Uskon täysin siihen, että Kosovo voi rakentaa omia instituutioitaan yksin tietysti apua saaden. Muutkin ovat näin tehneet tällä alueella, on näin pystytty tekemään ja monet muutkin teidänkin maissani ovat tämän tehneet alusta alkaen. Eli kyllä me tämän varmasti itse pystymme hoitamaan, kunhan saamme oikeanlaista apua. Kiitos. Miss Morina, and finally... Kiitos, Marina. Ja lopulta esittelijä CNPD johtajan puolelta. Vaterun neuvonantaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä voin toden totta puhua lyhyesti, koska todella mitä tulee strategiseen katsaukseen, olemme jo täytäntöönpanon vaiheessa ja voimme hyvin tyytyväisenä todeta, että suositukset, joita me teimme, on todella hyväksytty ja niitä on alettu täytäntöönpanna. Olen täysin samaa mieltä kuin edellinen puhuja sanoi, että nyt Kosovon viranomaisten täytyy saada kyky ottaa kohtalonsa omiin käsinsä. Ja tämänhän, tämähän oli meidänkin ajatuksemme taustalla, kun tätä strategista katsausta aloimme valmistella. Poliittinen turvallisuuskomitea toimi erittäin varovasti ottaen huomioon kaikkien tärkeimpien sidosryhmien käsitykset, huomiot ja luonnollisesti keskeiset kehityskulut Kosovossa muun muassa vuoden 2011 heinäkuun tapahtumat, samoin äh, Serbian äh, EU-jäsenyysnäkymät äh, ja niin edelleen. Ja tietenkin Serbian vaalitulos toukokuussa tänä vuonna. Ja tietenkin myös liikkumaanvapauden rajoitukset, joita mm, on ollut. Kosovan tilanne on hyvin dynaaminen, se muuttuu ihan päivä päivältäkin. Ja neljän vuoden jälkeen voin todeta, että kyllä myös Euleksin on täytynyt ikään kuin sopeutua uusiin tilanteisiin, ja niin se on tehnytkin. Mitä tulee esimerkiksi tullialaan, niin tilanne on dramaattisesti parantunut, ja poliisi toimistakin on tulossa yhä ammattimaisempia. Emme me nyt tietenkään jokaista yksityiskohtaa voi ottaa huomioon, mutta kaikkein tärkeimmät asiat luonnollisesti. Euroopan unionin äh, täytyy tietenkin pyrkiä siihen, että tilanne kentällä on mahdollisimman vakaa, jotta menestystä voidaan saada. Ja tietenkin Neurexin ja KFORin äh, mahdollisimman läheinen yhteistyö on tässä avainasemassa. EU ja NATO tekevät yhteistyötä. Tämä on yhteinen hanke, äh, tämä Kosovo-hanke, ja me jatkuvasti olimme yhteydessä myös Naton henkilöstöön, kun tätä strategista katsausta valmistelimme ja he ottivat huomioon meidät ja me heidät. Euroopan unionin läsnäolo, sitten tietenkin Serbian ja Kosovon yhteistyö ja kaikki nämä prosessit yhdessä ovat johtaneet siihen, että EUn ja Kosovon suhteet ovat hyvin vakaalla pohjalla. Me jatkamme toimien koordinointia jatkossakin, jotta voimme prosessia tukea. Ja tämän strategisen katsauksen tarkoituksena oli juuri toimia hyvin dynaamisesti. Sitten tämän vuoden helmikuussa katsottiin kun äh, tämä toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin itse asiassa viime viikolla, niin helmikuusta alkaen sitä valmisteltiin. Ja nyt äh, näitä löydöksiä täytyy sitten äh, saattaa täytäntöön ja Kosovon viranomaisten täytyy nyt tarttua toimeen ja tietenkin käyttää myös Euloksin asiantuntijuutta hyväkseen mahdollisimman hyvällä tavalla niin, että he voivat sitten eräänä kaudina päivänä ottaa kaiken omalle vastuulleen. Kiitoksia. We have to start now. Kiitos. Nyt lähdemme keskusteluun. Ensin antaisin puheenvuoron edustaja Lunacekille. Hän on esittelijämme. Hän ehkä voi tehdä johtopäätökset jo heti aluksi. <laughs> Thank you. No, I won't give the... Ei, ei ehkä johtopäätöksiä ihan vielä. Ennen minä esittäisin muutaman kysymyksen jäsenille täällä, mutta ensin muistuttaisin siitä, erityisesti niitä, jotka tulivat tänne sen jälkeen, kun aloitimme kokouksen. Tuolla salin takaosassa on ulkoasian valiokunnan valokuvanäyttely. Siinä on valokuvia EU-leksin Kosovon kansalaisilta pyydettiin valokuvia oikeuksista, oikeudesta oikeasta ja väärästä. Brett Marin on tämän valokuvanäyttelyn voittaja. Hän on täällä. Tervetuloa tänne. Toivon, että kaikki voitte tutustua tuohon. Tämä oli hyvä Euleksin aloite mielestäni, että Kosovon kansalaisia pyydettiin esittämään kokemuksiaan ja toiveitaan siitä, mitä oikeus tarkoittaa, mitä varten lakeja on, miten niihin suhtaudutaan. Tämän sanottua, niin haluaisin kiittää teitä alustuksistanne täällä. Minä olen Kosovan esittelijä Minä olen seurannut Kosovaa lähes kolmen vuoden ajan hyvin tarkkaan. Ja minä on sanottava, ja haluaisin ottaa tämän asian täällä esiin, että EULEX aluksi Kosovossa oli hanke, jota kovasti arvostettiin. Sitä ei pidetä ehkä nyt Unmikin seuraajana, mutta Unmikki ei siellä arvostettu enää lopuksi. Se loppui ja sitten EULEX toi uuden vaiheen oikeusvaltion toteuttaminen, korruptiotapaudet oikeuteen, organisoituneen rikollisuuden ja sotarikosten vastainen työ. Kuten Marina sanoi, tämä tilanne on vähän muuttunut viime vuosina. Abedemaniakille esittäisin tämän kysymyksen, että kun strateginen tarkastelu on nyt tehty ja sanotaan, että tulli- ja poliisityötä vähennetään, nyt oikeuslaitokseen kiinnitetään enemmän huomiota, mutta mikä on teidän käsityksenne siitä, miten EULEX nähdään parin vuoden kuluttua ja missä on, minkälainen on oikeuslaitoksen Kosovon tilanne parin vuoden kuluttua. Eli mitkä tässä ovat tavoitteet sinulle kahdelle vuodelle? Tämä ensimmäinen kysymys. Ja toinen asia, joka myös mainittiin jo, EUn anteeksi, Kosovon itsenäisyysjulistus. Miten saatte oikeudellisen perustuslaillisiin puitteisiin myös vankan aseman Euleksille? Tämä on tärkeää, kuten herra Marina sanoi. Toinen asia, jota vielä ole mainittu, on sukupuolinen tasa-arvo. Euleksissa on neuvonantajaa, joka käsittelee erityisesti näitä aiheita. Se on tärkeää. Voisitteko kertoa vähän siitä, miten on nyt toimittu sukupuolten välisen tasa-arvon eteen EU-leksissä, rekrytointipolitiikassa, mutta myös politiikassa muuten? Ja toinen kysymys vielä. Mainitsitte ihmiskaupan. Tämä on hankala ongelma. Poliisia on siellä koulutettu ja nyt kun Euleksin poliisijoukkoja siellä vähennetään merkittävästi, niin miten näette nyt yhteistyön juuri tämän kauppakysymyksen kanssa poliisin yhteistyössä? Onko siellä riittävästi henkilöstöä nyt, että voidaan kouluttaa Kosovon poliisia vai tuleekohan tässä ongelmia, kun leikataan näin vahvasti Euleksin osiota sitten vielä mainitsitte muutaman kerran Relimain, joka on ollut yksi keskeinen tapaus. Paljon odotuksia on ollut syytteeseen asettamisessa. Tällä hetkellä korruptiotapaus tai sotarikostapaus eivät ole vielä käynnissä ja tämä on Kosovossa aiheuttanut paljon pettymyksen tunteita. Me emme täällä ole nyt puuttumassa tuomareiden työhön, mutta miten puututte tähän? Te sanoitte, tai puhuitte siitä, miten paljon asetettu syytteeseen, miten paljon tuomioita on saatu ja niin poispäin, mutta joskus on hankala nähdä, arvostetaanko tätä työtä sinänsä, miten suhtaudutte näihin suuriin odotuksiin ja siihen, että tämä edistys ei ole ollut riittävän nopea. Tiedän omasta maastani Itävallasta, että korruptiotapauksia on erittäin hankala hoitaa. Niihin menee paljon aikaa, se on ihan totta, mutta Kosovossa kuitenkin mielestäni näihin odotuksiin on suhtauduttava vakavasti. Ja tämä olisi siis, siis yksi kysymykseni teille. Ja toinen on sitten tämä statusneutraalius. Vaikka arvostankin Euleksia ja olen iloinen, että 27 jäsenvaltiota sitä tukee, mutta mikä nyt on tilanne, kun ajatellaan sitä, että syyttäjät ja tuomarit itse päättävät joissain tapauksissa, mitä järjestelmää käytetään, ex-Jugoslavia, UNMEC tai Kosovon lainsäädäntöä. Tämä minusta liittyy myös siihen, että ei ole poliittista tahtoa tai johdonmukaisuutta EU:ssa, että selkeästi sanottaisiin, että nyt pätee Kosovon tunnustetun valtion lait. Tiedän, että teidän on hankala käsitellä tätä, koska Euleksin pitäisi suhtautua neutraalisti tähän statukseen, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Vielä todistajien suojelusta. Kosovossa on lainsäädäntö, jota ei vielä täytäntöönpanna tämä prosessi on käynnissä, mutta osa ongelmaa on se, että jäsenvaltiot, ei ainoastaan EUn jäsenvaltiot, vaan myös muut valtiot, jotka osallistuvat EULEXiin, eivät käsittääkseni ole oikein halukkeita auttamaan siinä, että todistajia voitaisiin ottaa sieltä maasta pois heidän suojelemisekseen. Onko tässä nyt tapahtunut jotain edistystä ja näettekö, että EU-jäsenvaltiot nyt todella tekevät yhtä paljon yhteistyötä kuin olisi toivottavaa? Olen myöskin nähnyt, että jäsenvaltiot eivät kovin mielellään lähetä syyttäjiä ja tuomareita sinne ja että siinä on puutteita. Me olemme kannustaneet tähän Euroopan parlamentin puolelta myöskin minun maaliskuisessa mietinnössäni, joten tämä olisi varmasti tärkeä kysymys. Ja sitten lopuksi, kun Rademania on täällä valitettavasti mandaattinne lähestyy loppua, mutta onkohan päätös tehty jo siitä, kuka on seuraava edustuston johtaja. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Also, we all hear that EU is changing. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin liittyen siihen, että EU tässä nyt muuttaa mandaattia, tämän mainitsitte, mutta ehkä vähän provosoivammin sanoisin, johtuuko tämä siitä, että tilanne kentällä on muuttunut ja mikä siellä siis olisi muuttunut, vai johtuuko tämä siitä, että nyt on havaittu, että eu ei täysin pysty pääsemään Kosovan tavoitteisiin. Ja sitten pohjoisosa mitä siihen tulee? Voitteko kysyä, voitteko kertoa, miten tuomioistuimet siellä toimivat? Ja sitten nämä Arnean Barnakin rajan ylityskohdat, mitä tulee poliisivalvontaan ja tulliin. Minkälaisia odotuksia on, milloin nämä siirtyisivät Kosovon viranomaisille, mikä on realistinen arvio. Ja sitten korruptio, korkealla poliittisella tasolla. Joskus aikaisemmin vaikutti siltä, että Eulex oli oikein rohkea toimissaan. Ja sitten kuitenkin sitten on oltu pelokkaampia ja kaikki tässä nyt ikään kuin toiminta vähenee. Ja Rova Marina on aivan oikeassa, kun hän sanoi, että EULEX-tä oikein pidetään Kosovosta ja puhuimme kansallisjärjestöjen kanssa ja niin poispäin. Kyllä me puhuimme EULEXin puolesta, koska kritiikkiä on todella kovasti esitetty. Ja Marniakin tässä asiasta puhui. Haluaisimme tietää, onko tilanne ollenkaan muuttunut. Ja voisitteko kertoa myös vähän yksityiskohtaisesti, kohtaisemmin Dick Martinin raportin tutkimuksista. Ja haluaisin kiittää Rova Martinia, sillä hänen sanansa tässä antavat uusia näkökulmia tarkastella eulaksia Kosovassa. And now... Oikein paljon kiitoksia edustaja Kukan. Seuraavana edustaja Posselt. Mutta kollegat, pyytäisin, että pidetään puheenvuorot kahdessa minuutissa. Puheenjohtaja, ei minulle käy se, että kesken keskustelua tällaisia sääntöjä otetaan käyttöön. Haluaisin aloittaa Rova Morenalle. Onnittelen teitä rohkeudestanne. Voin allekirjoittaa joka ikisen sanan, jonka te sanoitte. Ja rohkaisisin itse asiassa järjestäjiä siihen, että seuraavassa kuulemistilaisuudessa tällaiset avoimesti puhuvat kansalaisyhteiskunnan edustajat ja kansalaiset voivat tulla kertomaan meille oikeasta tilanteesta. Kysymys herra Haaberille. Kritiikki, jota meiltä, meille on tullut Kooforilta, että Pohjois-Kosovossa löydetään sotarikollisia, mutta Eulex ei heitä pidätä niin, että he sitten jälleen pääsevät pakenemaan. Tässähän tulisi toimia 8-10 tunnin sisään heidän paikallisestamistaan. Maassa on kuultu koko joukko valituksia, en tiedä ovatko ne ää, perusteltuja, mutta mitä mahdollisuuksia ää, esittää kanteluita tai valituksia Neuleksin sisällä ja sitten ylipäätään Euroopan unionille sen toiminnasta. Sitten kysymys herra Gentilinille. Minä kysyisin teiltä, että tämä sopimus, jonka rouva Taheri on Serbian kanssa solminut. Sitähän ei vielä ole täytäntöön pantu. Mitä te teette sen suhteen, että sopimus täytäntöön pantaisiin mitä pikimmin? Entäpä sitten kauppasopimus Kosovon kanssa? Siitähän ei ole vielä kuultu mitään. Ja loppu huomio. Minäkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy Euroopan parlamentissa nyt painostaa niitä Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka Kosovoa vielä eivät ole tunnustaneet. Näin olemme päätöslauselmassakin vaatineet, koska näin eh, EULEXin toiminta ja demokraattisten toimielinten toiminta vaikeutuu kovasti. Panzeri, please. Kiitos, edustaja Panzeri. Grazie, presidente. Allora, do, do per scontato che... Kiitos puheenjohtaja. Meidän varmasti pitää tehdä työtä, jotta voimme auttaa Kosovaa ja huolehtia paremmasta alueellisesta integraatiosta ja saada alueella tulevaisuus omiin käsiin, mutta strategisesta tarkastelusta sanoisin, että tämä ei nyt ole ihan vakuuttava. Mission mandaatin jatkamisen pitäisi johtaa tarkempaan valvontaan, hallinnointiin, suunnitteluun Euleksin osalta, koska on hyvin tärkeää, että voidaan todeta, miksi tulokset eivät ole täysin tyydyttäviä, kun ajatellaan tämän operaation tulevaisuutta. Minun mielestäni joitain ongelmia rakenteissa voitaisiin ratkaista, jos katsottaisiin, miten jaetaan EU-leksin varoja, miten rekrytoidaan henkilöstä, mikä on palkkarakenne. Tämä sisäinen vastuullisuus on asia, jota pitäisi tässä vahvistaa. Kun ajatellaan, miten tätä asiaa valvotaan. Poliittinen rooli tässä varmasti on myös tärkeä. On tärkeää, että keskitetään toimet juuri oikeuslaitosten alalle, mutta samalla on mahdollista erotella oikeuspolitiikasta. Juuri oikeuslaitosten riippumattomuus on tärkeää. Samat ihmiset eivät voi katsoa tässä poliittisia kysymyksiä ja oikeuslaitosten toimia. Koska jos ihmiset päättävät liiasta kerralla, niin tässä syntyy riippumattomuuteen liittyvä ongelma. Joten sanoisin, että ihan totta, muutetaan vaan tasapainoa ja minä tuen todella kaikkea, mitä tullialalla on tehty, mutta meidän pitäisi puhua siitä myös, että erotellaan näitä aloja. Siinä kysyä teiltä, mitä mieltä olette suosituksista, jotka liittyvät linkkeihin, tällaisiin keskeisiin politiikan aloihin. Ja entä poliittinen eliitti? Tiedän, että jotain on tehty korruption vastaisessa taistelussa, mutta aikaisemmin on tehty paljon sotarikosten osalta, mutta ei niinkään talousrikosten tai poliittisten rikosten. Ja lopulta pitäisi kiinnittää enemmän huomiota – täytäntöönpanoon. Tiedän, että neuvonanto on hyvin tärkeä ja vähemmän kiistanalainen kysymys, mutta EULEX täytyy saada myös täytäntöönpanomaan, koska emme saa unohtaa sitä, että varat on käytettävä ja jaettava asianmukaisella tapaa. Strateginen tarkastelu ei mielestäni ole ihan riittävä. Kiitos edustaja Pantseri. Hvala lijepa, predsjedujući slovenski jezik. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy tunnustaa, että en ole käynyt Kosovossa pitkiin aikoihin, eli en kyllä tunne tilannetta maassa kovinkaan hyvin. Huolimatta kaikesta siitä, mitä tänään olemme kuulleet, Euleksia on paljon Eh, helpompi kritisoida kuin kehua sen toimintaa. Minä kuitenkin haluaisin todeta, että minun mielestäni EULEX on tehnyt hyvin suuren työn alueella, jossa oikeusvaltiolla ei ole perinnettä. Eli EULEX on joutunut todella mm, sopeutumaan äh, tilanteeseen, joka alueella on vallinnut. Ja Rova Morinan kanssa olen äh, mm, hyvin paljon samaa mieltä. Ja luonnollisesti myös äh, siitä, että Kosovon täytyy kantaa vastuu, ottaa koko vastuu tulevaisuudestaan ja kansalaistensa tulevaisuudesta omiin käsinsä. Ja minä haluaisin tietää, että olemmeko me investoineet inhimillisiin voimavaroihin ja onko Kosovo kypsä, valmis ottamaan vastuun oikeusvaltion täytäntöönpanosta. Valitettavasti Kosovon tulevaisuus on hyvin riippuvainen Serbian vaaleista ja päätöksistä. Ja näin ollen eh, Serbian vaalitulos on tässä mielessä mielestäni hyvin myönteinen, koska nyt eh, tilanne ei ole sellainen, että yksi osapuoli on hyvin radikaali ei vaan meidän täytyy korostaa sitä, että myös Kosovolla on oman tulevaisuutensa suhteen ja eurooppalaisen tulevaisuutensa suhteen äh, suuri vastuu. Puheenjohtaja, muuten minäkään en hyväksy sitä, että yhtäkkiä äh, muutetaan näitä keskustelun pelisääntöjä. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Pakille. Anteeksi puheenjohtaja keskeyttää. Anteeksi. Edustaja Tannok on seuraava puhuja. Um, Kiitos puheenjohtaja. Eräs äänestäni kiinnitti huomioni erääseen seikkaan. Hän oli pohjoisessa vaalitarkkailijana. Kyse tämä asia liittyy miinoihin ja Unmikin aikaan. Siellä on kaksi yhtiötä ollut toiminnassa Serbiasta, serbialainen yritys pohjoisessa ja etelässä albanialainen yritys ja kolme, neljä tuhatta serbia siellä on töissä. Tähän yhtiön on kohdistunut Pristinasta kovasti toimia, niiden varat on viety pois eikä alv maksuja ole palautettu ja tässä on kiistetty hyvin toimineet de facto eh, toimintatavat, jotka kuitenkin toimivat hyvin. ole, ei ole kuitenkaan ollut painostaa Kosovon hallitusta, jotta poistettaisiin nämä taloudelliset sanktiot ja näin yhtiö joudutaan sulkemaan. 3000 työpaikkaa menee ja aina oli ajateltu, että yrityksen omistajuus jäisi myöhempään vaiheeseen päätettäväksi siinä vaiheessa, kun koko Kosovon statuksesta tehdään päätös. Voitteko tähän vahvistaa? Eikö olisi parempi, jos EULEX voisi saada takaisin status quo anten, joka 11 vuoden ajan toimi niin hyvin? Ja sitten toinen asia, johon on epäsuorasti viitattu, Serbiassa on ollut vaalit ja aika kansaismenuusi presidentti valittui ja hänellä on aika kovan linjan suhtautuminen Kosovoon. Vaikeuttaako tämä Euleksin yhteistyötä Serbian viranomaisten kanssa vai jatkuuko tilanne niin kuin tähän asti, kun siellä on voitu toimia aika pragmaattisesti? Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Tanok ja nyt viimeisenä edustaja Pak. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että saimme mahdollisuuden tänään keskustella paneelissa olevien naisten ja miesten kanssa. Euleksista haluaisin mielelläni sanoa, että monet ikävät unmikin vuodet johtivat siihen, että toiveita kohdistui kovasti Euleksin. Toiveita oli niin paljon, että niihin ei kaikkiin pystytty vastata, aina kun vaikeasta tilanteesta Unmik jätti Kosovan vaikeaan tilanteeseen. Vaikea on vastata kaikkiin odotuksiin sellaisen tilanteen jälkeen, mutta mielestäni Eulex kuitenkin voisi tiukemmin toimia monissa tapauksissa. Ulkopuolelta on helppo näin aina sanoa, mutta totta kai joutuu käyttämään niitä välineitä, joita on käytettävissä. Kovasti toivoisin, että Eulex voisi tehdä enemmän Kofferin kanssa yhteistyötä, jotta – vahvemmin saataisiin oikeusvaltion periaatteet esiin, erityisesti pohjoisessa. Erityisesti minua kuitenkin nyt harmittaa se, että vuoropuhelu Serbian ja Kosovon välillä, johon lähdettiin viime vuonna, kun Serbiassa haluttiin tuo jäsenehdokkuusasema. Mutta on todettava, että tai oikeastaan kysyttävä, saatiinko jotain tuloksia, koska täytäntö on hyvin epäilyttävää ja minä haluaisin mielelläni kuulla, eikö EULEX voisi toimia tällä saralla paljon tiukempana. Lisäksi haluaisin mielelläni kysyä seuraavaa. Mitä Kosovon pohjoisosiin nyt tulee? Minun, eikä ainoastaan minun käsitykseni mukaan, olen kuullut ihmisiltä, jotka paremmin tuntevat tilanteen, kun siellä useammin ovat, niin siellähän on valtavasti rikollisuutta ja kysyisin, Onko tämä serbialaisten rikollisten joukko ainoastaan vai onko siellä kyse monista, jotka siellä toimivat albanialaiset esimerkiksi, jotka piiloutuvat serbialaisten taakse. Minä todella toivon, että saadaan tähän rikollisryykkiön vähän paremmin valoa. Sitten henkilökohtaisemmin toisen valiokunnan puheenjohtajana kysyisin, miteksi ei ole mahdollista, että kosovolaiset urheilijat voivat osallistua olympialaisiin Kosovon lipun alla. Minustani tuo on todella törkeää nuoria vastaan. Kosova ei ole rikkonut mitään kansainvälistä oikeutta julistautuessaan itsenäiseksi nyt muutama tunnustus puuttuu. Toivottavasti nämä jäsenvaltiot nopeasti lähtevät tukemaan Kosoa. Mielestäni on todella hävytöntä nuoria kohtaan, että ei sallita tällaista osallistumista. Ja mielestäni tässä EULEX olisi voinut ja herra Gentili ja kaikki, jotka tekevät tässä työtä, olisivat voineet tehdä jotain lisää. Meidän ei pitäisi tehdä työtä ainoastaan poliittisesti. Kuitenkin yksi asia vielä – talossa ehkä täällä parlamentissa epäillään sitä, voiko Kosovo vähitellen myös siirtyä hoitamaan itse omia asioitaan. Sanoisin, että Bosnia-Herzegovinan virhettä ei pitäisi tässä nyt toistaa. Siellä nähtiin se, että mitä pidemmin siellä pidämme ohjat käsissämme, sitä pidempään poliitikot ovat tilanteessa, jossa he eivät tunne vastuuta alueestaan. Toivon todella, että ymmärrätte, että kosovolaiset eivät ole hölmömpiä kuin muut. Monet ovat opiskelleet ulkomaille tai Pristinassa, ovat ihan kouluttautuneita, päteviä. Luottakaa enemmän siellä ihmisiin, älkääkä sanoko jo etukäteen, että me teitä opetamme, me voimme auttaa, mutta auttaa näitä ihmisiä auttamaan itseään. Se on tärkeä tehtävä meille kaikille. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia edustaja Pak näistä tärkeistä huomioista. Nyt antaisin puheenvuoron takaisin vieraillemme. ja saavat näin mahdollisuuden vastata jäsenten puheenvuoroihin. Ensin johtaja Gentilini, olkaa hyvä. Thank you. Um, very brief. Kiitos ihan lyhyesti pari huomiota vastauksena minulle esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin ja yleisen keskustelun täällä salissa. Minun mielestäni tämä keskustelu ja erittäin osuvat kysymykset kyllä osoittavat, kuinka monimutkainen meidän tehtävämme Kosovossa on. Toki parantamisen varaa on. Kaikki voimme toimia paremmin, näinhän se on aina ja kaikkialla. Mutta mitä EULEksiin tulee? Tosiasia on se, että usein on ollut tapauksia, jotka jotenkin ovat varjostaneet äärimmäisen suuria hankaluuksia ja monimutkaisia asioiden yhteenliittymiä, jotka ovat vaikeuttaneet Eulexin työtä ihan joka päivä. Ja se tosiasia, että Eulex on kuitenkin onnistunut työssään osoittaa, että niin kuin Rova Pakaivan äsken totesi, meidän tulee siirtää vastuuta paikallisväestölle yhä suuremmassa määrin. Kun ihmiset sitten näkevät, että he pystyvät näitä asioita itse hoitamaan, niin tässä tulee tällainen menestyksen kehä. Eli tämä on erittäin hyvä asia. Mitä vuoropuheluun tulee, jo totesinkin, mutta toivon kaikkien ymmärtävän, että vaihtoehtoa ei ole. Toki sopimukset ovat olemassa, palaan tähän ihan kohta, mutta aivan ensin haluaisin korostaa valitun menettelytavan merkitystä. Tämä valittu menettelytapa on toiminut ja olemme oppineet hyvin paljon ja tulevaisuudessa voimme tätä oppia käyttää eri tavoin, mutta tärkeintä on se, että menestyksekäs menettelytapa on kaikkien tunnustama. Ja nyt päätökset on pantava täytäntöön. Tämä on tosiasia. Kukaan ei varmaankaan voi olla tyytyväinen tämän täytäntöönpanoprosessin hitauteen, mutta kaikki olemme sitoutuneet työntämään asioita eteenpäin koska nyt tehdyt sopimukset on todella pantava täytäntöön. Jotkut sopimukset jo onkin pantu täytäntöön ja jotkut sopimukset jo ovatkin johtaneet äh, tuloksiin esimerkiksi tullialalla. Tavaroiden vapaa liikkuvuus ylipäätään, ihmisten vapaa liikkuvuus. Tässä on ihan tällaista käsin kosketeltavaa menestystä. Ja joillain aloilla sitten sitoumukset on saatava todella käytäntöön. Mutta olen kyllä Pakin kanssa samaa mieltä sitä, että kyllä tunnelin päässä on valoa. Ja ei tässä nyt mikään muu auta kuin ryömiä vaan eteenpäin. Ei tämä helppoa ole. Kaikki Kosovoon liittyvät prosessit ovat hyvin monimutkaisia, monitahoisia. Ainut tapa toimia on olla läsnä paikan päällä ja hitaasti, mutta varmasti edetä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, herra Gentilini. Ja sitten herra Haber. Thank you. Let us not forget... Kiitos. Ei saa unohtaa, että EULEX on oikeusvaltio-operaatio. Sillä ei ole kappale 7 tai luku 7 mukaista toimivaltaa konfliktin jälkeisessä tilanteessa, vaan sen tavoitteena on oikeusvaltion vahvistaminen siviilikeinoin ja täytäntöön panovaltuudet koskevat ainoastaan oikeusalaa. Syitä siihen, miksi Kosovossa ollaan tyytymättömiä, vaikka minä tässä kerroin menestyksistäkin, niin tämä johtuu ehkä siitä, että odotukset olivat liian suuria. Tämä on johtanut kriisiin. Kahdeksan unmikvuoden jälkeen oli tyytymättömyyttä Kosovossa, koska ei päästy pidemmälle. EUlta odotettiin ihmeitä, mutta EU on ollut jakautunut Kosovon tunnustaneisiin maihin ja niihin, jotka eivät sitä tunnusta. Ja näin ulkosuhdehallinnossa ja itse tässä operaatiossa tämä tila on hyväksyttävä, koska se on neuvoston alainen. Emme me pysty tilannetta muuttamaan. Jäsenvaltioiden pitää tilannetta muuttaa, jos ne näin haluavat tehdä. Me vain kerromme, minkälaisia seurauksia tällä erimiesyydellä on operaation toiminnalle. ja teidän omien jäsenvaltioidenne on tähän haettava muutosta, jos haluavat. Ja mitä tulee sitten oikeuslaitokseen ja eri käsiteltyihin juttuihin, tässä oli kovasti odotuksia mm, ja olen maininnut täällä eri tapauksia, jos ajatellaan sotarikoksia, niin on selvää, jos mietitään toisen maailmansodan sotarikoksia, että niiden käsittelyyn menee hyvin pitkä aika. Ja sen takia on yhtään yllättävää, että tässä on edistytty hitaasti. Minä suhtaudun suhteellisen optimistisesti tilanteeseen. En kuitenkaan halua liikaa lisätä teidän eh, odotuksianne, koska näin tapauksiin menee kaksi kolme vuotta niiden tutkintaan ennen kuin oikeudenkäynti voi edes alkaa. Ja siksi ei ole mitenkään yllättävää se, ettei ensimmäisenä toimintavuonna ollut paljon menestystä, mutta nyt yhä useampi tapaus edistyy lähemmäksi tuomioistuin käsittelyvaihetta. Ja sitten on ollut eh, tapauksia, joissa toiminta ei ole onnistunut. Esimerkiksi tämä eh, keskuspankin johtaja ja sitten on eh, sellaisia tapauksia, joissa todistajat kuolevat. Esimerkiksi Limajin tapauksessa ja nämä syyt, ovat kuten esimerkiksi liikenneonnettomuudet ja itsemurhat, mutta tässä ei kuitenkaan voi tätä juttua sen takia mm, laittaa kiinni ja tämä pitää ymmärtää. Me emme ole sitä mieltä, että oikeus voittaisi silloin, kun selvä eh, pahantekijä pääsee vapaaksi, mutta nämä standardit kuitenkin niitä on aina noudatettava. Ja sitten tähän statusneutraaliuteen sitä en voi kovasti kommentoida. Tämä on jäsenvaltioiden aiheuttama tilanne. Ja sitten toinen ongelma, joka liittyy oikeuslaitokseen, on todistajien suojelu. Me tarvitsemme henkilöstöä tätä varten. Sitä on hyvin vähän jäsenvaltioissa ja siksi on ehkä melko ymmärrettävää, että niitä jonkun verran meille, heitä jonkun verran meille toimitetaan ja jatkuvasti pyydämme lisää apua, mutta jäsenvaltiot suhtautuvat todella epäröiden avun antamiseen. Ehkä jos te eh, kysytte äänestäjiltänne, äänestäjiltänne haluavatko he, että heitä sinne lähetetään, niin ehkä tästä saatte sitten vastaukset. Mitä tulee Kosovon pohjoisosaan? No, hyvä puoli tässä pohjoisosan asiassa on se, että jopa ne jäsenvaltiot, jotka eivät Kosovoa tunnusta, eivät kiistä sitä, etteikö Pohjois-Kosovo olisi Kosovon osa, vaan tämä argumentti koskevan koko Kosovaa. Mutta Pohjois-Kosovossa on sellainen tilanne, että väestö on valmis väkivaltaisuuksiin, ja kun väkivaltaisuus pyritään paikan päällä kohtaamaan, siitä on usein kielteisiä seurauksia. Esimerkiksi viime syksynä näitte varmasti televisiosta, mitä tapahtui portin 131 ympärillä sekä NATO että eh, tämä operaatio otti asiaan hyvin kantaa, mutta pääsy portille estettiin sekä Pohjois-Kosovasta käsin että Kosovosta käsin, ja sinne ei kerta kaikkiaan päässyt, ja samaan aikaan oli aika paljon turhautuneisuutta. Ja siksi on hyvä, että vuoropuhelua käydään, ja siltä voi odottaa menestystä. Fernando Gentilini puhui tästä vuoropuhelusta. Paljon tekemistä on vielä. Suhtaudumme asiaan maltillisen optimistisesti. Tämähän on meidän Eh, tehtävämme, mutta emme voi taata, että tuloksia saadaan aikaiseksi. Ja sitten toinen oikeuteen liittyvä ongelma, Dick Marty, on olemassa eh, missionalaisuudessa toimiva erityinen eh, tutkintaryhmä, joka on organisa- organisaatioltaan erillinen. Se tekee yhteistyötä Kosovon oikeuslaitoksen kanssa ja menestystä on ollut aika paljon, jos ajatellaan esimerkiksi puitekehyksen aikaansaamista ja sitten tehdään myös muiden maiden oikeuslaitosten kanssa yhteistyötä ja todennäköisesti eh, muodollinen ja virallinen tutkinnan aloitus tapahtuu lähiaikoina ja sitten Kosovon lain mukaan, joka siellä on voimassa, on kaksi vuotta aikaa eh, saada tämä mm, tutkinta loppuun vietyä ja sen jälkeen tämä juttu on vietävä tuomioistuimeen, jos se on sen laatuinen. Ja sitten Pohjois-Kosovon pidätykset ja oikeudelliset toimet tämän jälkeen. No tämä on hyvin vaikea, olemme pyrkineet näin tekemään, kun ihmiset, eh, ihmisiä pidätetään, ihmiset ovat kadulla ja pystyttävät barrikaadeja, niin kyllä sieltä voi pakollakin eh, sinne voi, niiden läpi voi mennä, mutta tämä kuitenkin vaarantaa ihmishenkiä. Ja sitten toinen asia, jos ihminen on pidätettynä, mutta onko olemassa todisteita häntä vastaan? Tiedetään esimerkiksi pohjois Kosovossa Jesevinovic on rikollinen, mutta onko mm, meillä tarpeeksi todistajia ja pääsy rikospaikalle, jotta voitaisiin oikeudenkäynnissä toimia Vasilinovitsin tapauksessa, kuten ehkä tiedätte, auttaneet ja pidättäneet hänet heidän omalla alueellaan. Eli silloin tällöin pieniä valonpilkahduksia tulee sieltä tunnelin päästä. Tässä oli ehkä aika monta vastausta jo kysymyksiin. Niin sitten ehkä vähän selvyyttä vielä mission johtajan asemaan. Tässä valintaprosessissa on ollut ongelmia. Tiedämme, että operaation johtajan eh, toimiaika päättyy, mutta emme tiedä aivan tarkkaan milloin. Enempää voi tällä hetkellä sanoa, koska valintaprosessit, kuten tiedätte, ovat aina eh, luottamuksellisia. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Haber. Ja nyt sitten EULEX-operaation johtaja Paul Demanak. Kiitos. No, useimpiin kysymyksiin on jo vastattu aiempien puhujien taholta, joten kiinnittäisin huomioon vain pariin seikkaan ja pyrkisin vähän selittämään tai muistuttamaan vähän, minkälaisissa oloissa olemme toimineet. Minä otin tehtävän vastaan 15. lokakuuta 2010. Silloin operaatio toimi kriisi oloissa. Ja sanoisin, että tähän asti olemme toimineet loputtoman kriisin aikoina. Silloin oli kyse silloisen presidentin asemasta. Hän luopui asemastaan ja sitten vaalit, jotka eivät sujuneet ihan niin helposti kuin luultiin. Siinä meni seuraavan vuoden huhtikuulle ja sitten kesän tilanteet – viime kesältä ovat varmaankin kaikkien mielissä ja sitten syyskuussa jälleen hyvin tiukassa tilanteessa, jossa esimerkiksi ainoa tapa päästä pohjoisen varteille oli käyttää helikoptereita ja näin henkilöstö joutui elämään hyvin hankalissa oloissa. Ja sitten Serbian vaalit ja silloin oli tarpeen vähän ikään kuin rauhoitella meidän toimiamme. Ja jos riittävän rehellisesti seuraa tapahtumia, niin luultavasti voi todeta sen, että heti kun vaalit saatiin päätökseen puolitoista viikkoa sitten, me välittömästi jatkoimme toimiamme mukaan lukien pohjoisilla alueilla, joilla hyvin hankalissa oloissa suoritettiin Verisivnovicin tilojen tutkinta. Tämä kiinnostaa varmasti teitä ja mainitsisin, että joulukuusta lähtien hän on ollut vankilassa jossain Serbiassa. Ja sitten toinen rikosten vastainen toimi Ibarjoen eteläpuolella heti yksi verkostoista, jonka tunnemme selkeästi on etnisten ryhmien välinen ryhmä – jossa on mukana albanialaisia rikollisia yhteistyössä Pohjois-Kosovon rikollisten kanssa. Eli näissä oloissa me toimimme. Ja kaikkien niiden syiden lisäksi, joita täällä on esitetty, onko tunnustettu tai ei lait ja niin, niin nämä ovat nyt niitä tosiasiallisia oloja, joissa me toimimme. Sitten kommentoisin vielä mandaattiamme. Strategisen tarkastelun kautta mielestäni pitäisi olla ihan selvää, että mandaatissa ei sinänsä ole muutosta, vaan painopistettä muutetaan tämän operaation osalta, mutta mandaatti on toki sama yksinkertaisesta syystä. Muutosta yhteisen toimeen ei tuotu ja tässä taidettiin sopia kaikkien jäsenvaltioiden kesken siitä, ettei nyt muuteta olemassa olevaa yhteistä tointa, joka periaatteessa määritteli tämän mandaatin meidän operaatiollemme. Ja kaikki mitä me teemme, tai minä teen tässä, liittyy tähän asiakirjaan, joka on todella perustava meidän mandaattimme osalta. Siinä sanotaan, mitä odotetaan meidän operaatioltamme. Ja toisaalta teen sen, mitä minua pyydetään tekemään, miten minua ohjeistetaan jäsenvaltioiden ja poliittisen turvallisuuskomitean puolelta. Toivon, että ette usko, että minä tämän operaation mukaan johtajana teen mitään muuta kuin noudattelen näitä sääntöjä yhteisen toimen mandaattia kunnioittain ja ottaen huomioon ne ohjeet, joita PSCn kautta jäsenvaltioilta tulee. Näin saadaan selkeästi meidän operaatiollemme ohjeet. Ja se, mitä minä teen, on pyritään sopeuttaa meidän operaation järjestelyitä siihen, mitä on arvioitu muuttuvasta ympäristöstämme, toimintaympäristöstämme. Mutta mitä oikeusalaan tulee, haluaisin todella toistella sitä, että yhteisissä toimissa todella sovetaan, että parhaiden EUn käytäntöjen standardien mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja syyttäjä itsenäinen. Ja voin sanoa, että operaation johtajana olen todella tarkkana siinä, että kunnioitan näitä perusperiaatteita – koska ne ovat yksinkertaisesti eurooppalaista standardia, enkä usko, että täällä salissa on ketään, joka olettaisi minun toimivan toisin. Totta kai minun on pidettävä näistä periaatteista kiinni. Oikein paljon kiitoksia. Herra Bodemar Jack. Seuraavana Herra Marinia. Olkaa hyvä. Me, me, äh, Herra Posselt vielä. Niin, anteeksi. Tämä olisi vielä nyt tärkeää. Minä kysyin teiltä mahdollisuuksista esittää kanteluita tai valituksia EULEXista ja EULEXissa. Tämä olisi kans- kansalaisille hyvin tärkeää. Voisitteko vastata? Voisittekohan vastata myös tuohon kysymykseen? Ei, meillä on kyllä mekanismi, riippumaton mekanismi, jonka mukaan toimitaan. Se ei ole suoraan Euleksin osa, mutta se on läheisessä yhteistyössä Euleksin kanssa. Ja kyllä me saamme kanteluita ja valituksia. Minulla ei lukuja tässä valitettavasti ole, mutta kuukausittain raportoidaan siitä, missä mennään näiden valitusten, kanteluiden osalta. Jotkut niistä ovat oikeudellisesti sellaisia, että niitä ei voi käsittelyyn ottaa, mutta toisia käsitellään ja niitä käsitellään todella kunnolla. Jatkuvasti me raportoimme näistä ja vuosittainen kertomus myös esitellään siitä, miten näihin kanteluihin vastataan. Kyllä tällainen mekanismi on siis olemassa. Me otamme sellaisia vastaan ja käsittelemme. Toivottavasti tämä oli nyt selvempi asia. Nyt rouva Morina. Kiitos. Minulta kysyttiin käsittääkseni sitä, olemmeko me valmiit ottamaan vastuun, olemmeko valmiit. Minä vakaasti uskon tällaiseen paikalliseen omistajuuteen, eikä kyse ole siitä, olemmeko valmiit ottamaan vastaan tai emme. Ei ole vaihtoehtoa. Meidän olisi pitänyt 2008 helmikuun 18. päivä saada vastuu itsellemme, mutta näin ei tapahtunut monesta syystä. Kosovo on itsenäinen valtio, se pitäisi sellaisena hyväksyä ja sitä pitäisi sellaisena tukea. Poliittisessa kun ajatellaan poliittista tilannetta äh, Kosovossa tällä hetkellä, niin äh, taustallahan on 23 vuoden hyvin kuoppainen ja vaikea tie, mutta meillä on kykyjä, meillä on kapasiteettia, mutta se ei ehkä ole täysin valmis valtavirtaistumaan ja rankaisemattomuuden kulttuuri auttaa tai hyödyttää tätä tämänhetkistä poliittista ilmapiiriä. Kun ajatellaan nämä esimerkiksi Euroopan parlamenttia. Euroopan parlamentin tuella me voisimme edetä ja me saimmekin Euroopan parlamentilta tukea, mutta sitten samaan aikaan saimme ulkosuhdehallinnolta tukea siinä, että vaalit olivat vapaat ja reilut, mutta valitettavasti näin ei suinkaan ollut. Ja poliittinen tilanne säilyi samanlaisena kuin se on oikeastaan viimeiset 12 vuotta ollut. Mutta tilaa pitäisi olla muillekin vaihtoehdoille ja ohjata näitä prosesseja oikeaan suuntaan. Näin ei tähän mennessä ole ollut, mutta ehkä voimme Euroopan toimielimiltä saada tähän tukea. Kiitos. Marina. Oikein paljon kiitoksia, Romorina. Ja lopuksi Huhn. Thank you. Kiitos. Ehkäpä voisin aloittaa henkilökohtaisella huomiolla, mitä tulee Eulexin suosioon. Se ehkä liittyy myös sen tehtävään, niin kuin täällä on todettu niin ei ole suosittua Kosovossa, että me valvomme heidän itsenäistä toimintaansa. Ihmiset eivät pidä tästä ja ehkäpä tämä sitten myös heijastuu Euleksin suosioon. Ehkäpä Euleks sinänsä ei nyt aina ole kovin suosittu ihmisten silmissä, mutta sen on kuitenkin toimittava, koska hmm, niin esittelijä tuossa kysyi, että missä toivomme olevamme kahden vuoden kuluttua. Täällä on todettu, että tällainen vertailuprosessi vakalla pohjalla on käynnistetty ja hyvin yksityiskohtaisesti on edetty. Kun ajatellaan, äh, mitä me haluamme, me haluamme oikeuslaitoksen, poliisi- ja tullilaitoksen, jotka ovat täysin itsenäisiä äh, toimijoita – eivätkä riippuvaisia politiikasta ja voi, voivat tehdä yhteistyötä to, keskenään kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan puitteissa ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan, koko yhteiskunnan ja kaiken yhteiskunnan kunnallisen toiminnan on voitava toimia ilman mitään kansainvälistä väliintuloa tai tukea. Eli todella siis äh, viime kädessä tähän pyritään. Ja kyllä valivertailun kautta tietenkin on yksi tapa toimia. Palaan vielä tuohon strategiseen tarkasteluun, koska sitähän on täällä hieman kritisoitu. Kriittisiä alueita ei ehkä kuitenkaan ole kylliksi nostettu esiin. Tarkastelussa me todetaan hyvin yksityiskohtaisestikin, mitkä ongelma-aloja ja alueita ovat. Ja yksi tarkoitus on juuri resurssien siirto sinne, missä niitä tarvitaan, niin että inhimillisiä voimavaroja ja myös muita voimavaroja kohdistetaan entistä paremmin sinne, missä niitä tarvitaan. Kentällä ei ehkä tällä hetkellä niinkään tarvita, vaan niitä tulisi ehkä nostaa ylemmälle tasolle ja erityisesti oikeuslaitoksen käyttöön, koska oikeuslaitoksen toiminnassa on vielä suuria puutteita ja paljon työtä tehtävänä. Sitten täytyy vielä katsoa, että voitaisiinko käytettävissä olevia voimavaroja siirtää juuri pohjoiseen. Euleksen täytyisi olla näkyvämpi juuri Pohjois-Kosovossa. Ja tietenkin täytyisi vapauttaa voimavaroja myös säästöjen nimissä. Näinkin on todettu, ja tämä 25 prosentin henkilöstövähennyshän on kohti tätä säästöä. Ja kyllä me tietenkin otamme huomioon myös veronmaksajien vaatimukset. Kaikki tämä on todettu strategisessa tarkastelussamme ja on nyt täytäntöön vaiheessa. Kiitos oikein paljon, herra Holm. Nyt haluaisin lopuksi kiittää kaikkia vieraitamme. Kiitos, että tulitte tänne tänään tähän kuulemistilaisuuteen. Minusta tuntuu, että me opimme paljon saimme teiltä paljon asiantuntemusta tästä aiheesta. Kiitos oikein paljon. Toivottavasti tapaamme täällä uudestaan. Kiitos. Let's go straight forward to the next point. But... Jatketaan suoraan seuraavaan esityslistan kohtaan, mutta tässä vaiheessa olisi tällainen ilmoitusasia, jota ei vielä otettu esiin mitä tulee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Brokin mietinnön määräaikatarkistusten jättämiselle on torstai 7. kesäkuuta kello 12. Seuraava keskustelu käydään maanantaina 2. heinäkuuta Strasburgissa ja Strasburgissa mietintöluonnos hyväksytään 5. päivä 7. torstaina. Ja nyt, hyvät kollegat, mennäänpä seuraavaan. Kollegat, Seuraava esityslistamme kohta on herra Pantseerin kertomus ulkoasianvaliokunnan budjettivaliokunnan suhteesta Magreb-maihin vastaavan valtuuskunnan yhteisestä matkasta Tunisiaan 2-5. huhtikuuta 2012. Herra Pantseri on lähettänyt kirjeen tästä valtuuskuntamatkasta Tämä kirja on toimitettu kaikille valiokunnan jäsenille ja haluaisin muistuttaa teille, että yhteisvaltuuskunnalla oli kolme tavoitetta. Arvioida poliittisen siirtymäkauden toimintaa, uuden hallinnon vakautta, tämä liittyy juuri AFETtiin. Sitten arvioida yhteistyötoimia maan hallituksen kanssa sekä mahdollisia tukitoimia rahastojen kautta. Neljäs heinä 4. kesäkuuta tässä valiokunnassa keskustelemme Mustafa Ben Yassafin kanssa, joka on Tunisian siirtymäkauden neuvoston puheenjohtaja ja hänen kanssaan keskustellaan siirtymäkauden toimista. Ja nyt todella herra Pantseeri saa puheenvuoron, että hän voi kertoa meille tuosta matkasta. Olkaa hyvä. Grazie, presidente, molto... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Aivan niin siksi haluaisin kiittää siitä tuesta, mitä olemme saaneet EU-edustustolta Tunisiassa. Se auttoi meitä tällä vierailulla. Siellä oli mukana budjettivaliokunnan, ulkoisen valiokunnan jäseniä ja Magreb valtuuskunnan jäseniä. Te jo kerroitte näistä tuloksista. En lähde niitä toistamaan. Kuten olette voineet havaita, kävimme eri hankkeita katsomassa, joita EU rahoittaa. Tapasimme Tunisian ulkoministerin, valtionvarainministerin, työministerin, kansainvälisen yhteistyön ministerin. Tapasimme myös AY-liikettä ja työnantajan edustajia ja kansalaisjärjestöjä, suurimpia poliittisia puolueita. Tässä mielessä olisi hyvä pyytää, että budjettivaliokunta vahvistaisi nämä annetut tiedot. Tämä matka oli nyt ensimmäinen tapaaminen perustuslakia laativan kansalaiskokouksen kanssa. Ja tässä mielessä toivotan tervetulleeksi tämän kansalaiskokouksen kaksi edustajaa, Benka Semmi ja Benka he ovat täällä paikalla. He ovat tulleet mukaan tähän kokoukseen ja tämä on nyt ensimmäinen askel tiiviissä parlamenttiyhteistyössä. Me olemme voineet heidän kanssaan keskustella siitä, miten kansalaiskokousta voidaan auttaa hallinnollisesti ja sitten tämän jälkeen on muutama Tunisian parlamenttiedustaja tullut eh, opintomatkalle tänne luoksemme. On selvää, että sen jälkeen mitä tuolla paikan päällä näimme, demokratian vakauttaminen on suuri haaste Euroopalle. Ja tässä mielessä sekä perustuslakia laativa eh, kansalaiskokous että tuleva Tunisian parlamentti tarvitsevat molemmat tärkeää tukea, jotta parlamenttityö voi perustua pluralismiin ja demokratiaan. Ja siitä huolimatta, että Tunisiassa ollaan hyvin optimistisia, varsinkin verrattuna muihin Välimeren maihin, Euroopan unionin on nyt ymmärrettävä, että kyse on suurista haasteista ja tässä on suuri taloudellinenkin haaste, kun on vastattava Tunisian kansan odotuksiin. On ymmärrettävä, että demokratia on sitä vakaampi Tunisiassa, mitä paremmat takeet saadaan kasvulle ja erityisesti nuorison tulevaisuudelle. Tässä mielessä olen hyvin huolestunut niistä ajatuksista, mitä olemme saaneet kuulla Sebeidellä viiviltä Strasbourgissa. Seuraavat vuodet tulevat olemaan hyvin tärkeitä maksutaseelle näissä maissa, niin vaikuttaa finanssikriisi ja siksi tarvitaan paljon tukea ja tarpeeksi varoja Euroopan unionilta ja parlamentilta. Investointipankin uuden pääomittaminen on tärkeä asia. Tätä ei saa unohtaa. Ja mm, Tunisian nykyhallituksen halu taistella korruptiota vastaan, kaipaa tukea ja on myös pyrittävä välttämään rankaisemattomuuden tilaa, joka voisi olla vaarallinen tuolla Tunisiassa. Pitää myös hyvin tarkkaan katsoa äh, salafistien tilannetta ja seurata sitä, miten se etenee. Ja sitten haluaisin muistuttaa vielä, että 4. kesäkuuta voimme tavata Tunisian parlamentin tai perustuslakia laativan kansalaiskokouksen puhemiehen ja tällöin voimme keskustella Tunisian tulevaisuudesta. Port, uh, Oikein. moment, uh, any... Kiitos Pantseri tästä kertomuksesta. Täällä ei näytä nyt olevan puheenvuoropyyntöjä parlamentin jäseniltä. Toivotan tervetulleeksi uh, Tunisian valtuuskunnan edustajat tänne Euroopan parlamenttiin, herra haitenberg Pelkecem. Tervetuloa teillekin. Hän on Congress pour la République poliittisen ryhmän edustaja. Ja jos näin haluatte, niin mielelläni annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. the Kumpi Tunisian valtuuskunnasta käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ali Detakaton. Ah, okay. Please. Je tiens à vous remercier pour ton discours, monsieur le président de vous rappeler ce qui s'est déroulé exactement. Haluaisin kiittää puheenjohtaja näistä sanoista. Mitä tulee vaaleihin Tunisiassa, ne järjestettiin täysin avoimesti ja kaikki ovat tunnustaneet sen, että vaalit sujuvat hyvin. Meillä on turvallisuusongelma tällä hetkellä. Jotkut pyrkivät käyttämään tilannetta hyväksi. Jos ajatellaan salafisteja, niin ne ovat, se on vain pieni ryhmittymä. Tunisia ei halua käyttää voimakeinoja ääriliikkeitä vastaan toistaiseksi, sillä emme halua palata taaksepäin ja käyttää samoja käytänteitä kuin vanha entinen hallinto. Mutta haluaisin muistuttaa vielä, että nämä eivät ole mikään vaara, vaan kyseessä ovat pienet ryhmittymät. Mitä tulee sitten talouteen, me tulimme tänne paikalle, koska pyydämme, että te kannustatte investoijia tulemaan Tunisiaan. He ovat tervetulleita siellä. Emme halua, että ihmiset joutuvat lähtemään ulkomaille eh, vaarantaen henkensä, kuten Tipakpo. Emme enää halua nähdä tällaisia tilanteita. Haluamme turvallisen Tunisian, kansainvälinen yhteisö, sen olisi hyvä kehottaa ihmisiä taas palaamaan Tunisiaan matkailijoina. Tämä auttaisi meidän talouttamme ja siirtymistä demokratiaan. Ja mitä tulee sitten eh, talouden väärinkäytöksiin, meillä on demokratisen siirtymän ministeriö perustettu. Pyrimme ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, esimerkiksi ne, jotka liittyvät liikemiehiin, jotka toimivat yhdessä edellisen hallinnon kanssa. Pyydän teitä ystävällisesti auttamaan meitä saamaan takaisin kaikki se eh, omaisuus, joka kuului diktaattorin perheelle. Kiitos. Thank you very much uh, again and... Uh, kiitos teille ja kiitos näistä ystävällistä sanoistanne ja sitä, että pidätte Tunisia hyvin vakaana maana, jonka ääriliikkeet eivät mitenkään vaarana demokraattista siirtymää. En tiedä, haluaako herra Pantseri vielä käyttää loppupuheenvuoron tähän aiheeseen liittyen. Per dire questo che senza dubbio... Kiitos ainoastaan sanakseni, että me näemme Tunisian tavallaan arabikevään laboratoriona enemmän kuin muut maat. Se on nyt tiellä kohti täyttä demokratiaa. Selkeästi siellä ei haluta tietenkään väliintuloa sinänsä, mutta tärkeää on, että me myös olemme tukemassa – esimerkiksi vastaamalla pyyntöihin taloudellisesta tuesta. Me itsekin tunnemme tällaiset taloudelliset ongelmat Euroopasta ja yksi Tunisian talouden tärkeä tekijä on matkailu totta kai. Me toivomme, että perustuslakityössä otetaan huomioon kaikki demokratian ja ihmisoikeuden periaatteet lehdistön oikeudet ja vapaudet. Ja me toivomme, että kaikki ponnistelevat tätä tavoitetta kohtaan, jotta Tunisiasta todella voi tulla esimerkki tällä alueella. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon herra Pantseri. Kiitän teitä valiokuntamme nimissä. Ja toivotamme Tunisialle kaikkea hyvää sen matkalla kohti demokratiaa. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, mikä on mm, demokratia- ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline. Muistuttaisin, että tämä on viimeinen kuudesta rahoitusvälineistä, jotka liittyvät pakettiin, jonka meidän valiokuntamme on valmistellut. Esittelijämme on herra Lambsdorff, joka nyt saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Puhun kuitenkin englantia, että kaikki voivat ymmärtää minua ilman tulkkausta. Aivan ensin haluan kiittää komissiota, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä mielestäni valmistellessaan tätä asetusta. Vaikutusarviointi varsin vakuuttavalla tavalla osoittaa tähän asti sen välineen vahvuudet ja heikkoudet. Ja siihen liittyvät innovaatiot kyllä osoittavat, että tässä ollaan ottamassa askel aivan oikeaan suuntaan. Alivaliokunnassa ja muuallakin. Äh, meillä on ollut koko joukko kuulemisia ja keskusteluja asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ja muiden tahojen kanssa ja olemme luonnostelleet äh, mietintöluonnoksen näiden keskustelujen pohjalta ja tehneet koko joukon tarkistuksia, jotka nyt haluan selittää. Perusajatus siitä, että tämä on riippumaton kolmannen maan viranomaisten mielipiteestä on hyvä ja siksi onkin tärkeää, että keskitymme niihin asioihin, joita muut, muiden rahoitusvälineiden kautta ei voi hoitaa. Euroopan unioni voi olla ja sen täytyy olla tiukka kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lasten oikeuksien suhteen. Kun se käy poliittista vuoropuhelua eri maiden kanssa, sen tulisi ajaa näitä arvoja muidenkin välineiden kautta. Tämä kyseinen väline on täydentävä väline, demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusväline on täydentävä väline ja sen tarkoitus ei suinkaan ole heikentää demokratia- ja ihmisoikeuksien asemaa muiden rahoitusvälineiden käytössä. Artiklassa kaksi, mitä soveltamisalaan tulee, on lueteltu koko joukko toimia. Ne ovat pikemminkin esimerkkejä, eikä kyseessä ole kattava eh, luettelo siitä, mitä demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusväline kattaa. Tämä rahoitusväline on eh, rahoituksen suhteen varsin rajallinen ja näin ollen eh, tulee koordinoida toimet hyvin tarkkaan ja tästä olen käyttänyt aika kovaa kieltä tässä tekstiluonnoksessa. Myös muissa rahoitusvälineissä todetaan, että parlamentilla täytyy olla sananvaltaa strategian suhteen, mitä ohjelmointiin tulee. Ja tämähän on ihan linjassa parlamentin yleisen linjan kanssa ja horisontaalisen linjan kanssa ja siksi ehdottaisin delegoituja säädöksiä osaksi tätä ehdotusta. Olemme myös tehneet ehdotuksen liittyen yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa. Se on meille tärkeää. Haluamme, että ne voivat osallistua tai saada rahoitusta. Ja kun katsotaan kaikkia muita rahoitusvälineitä, jos ne eivät ole käytettävissä, niin tämä väline voi olla käytettävissä Tämä on täysin linjassa Euroopan parlamentin päätösten kanssa, mitä tulee demokratian tukemiseen. Ja tässä ei tule keskittyä yksinomaan vaalitarkkailuun, vaan myös koko ähm, vaalikauteen äh, kussakin tapauksessa. Olemme päättäneet, mitä tulee rahoitustapoihin, ähm, ottaa mukaan luettelon, koska tässä on tietyt kriteerit ja ne tulee asetuksessa myös nostaa esiin. Mitä tulee joihinkin tarkistuksiin, joita olemme tehneet ihan tästä toimintapuolesta, niin ne ERDRn toimintaan, käytännön toimintaan liittyen. No teksti on aika tekninen ja varsin kapea koska kyseessä on lainsäädäntöteksti, mutta me haluamme tukea komissiota pyrkimyksessä joustavuuteen ja reaktiivisuuteen siinä tapauksessa, kun erilaisia tilanteita maailmalla syntyy. Meidän mielestämme tämä on askel oikeaan suuntaan ja ehdottaisin, että Euroopan parlamenttikin sitä tukisi. Yksi asia, mikä on jatkuvasti ollut kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kritiikin kohteena, on se, että monet ruohonjuuritasojärjestöt eivät ole voineet osallistua rahoitusvälineen toimintaan, on se, että suuret hankkeet, makrohankkeet, Euroopan naapurustossa yli 600 000 hankkeet ovat olleet tässä etulinjassa. Tietenkin tämä summa 600 000, tämä kynnys on aivan liian korkea, ei eivät pienet ruohonjuuritasojärjestöt voi tällaista, voi tällaista summaa edes saada käytettyä, joten ehdottaisimme 100 000 euron kynnystä niin, että myös pienemmät järjestöt voivat saada tukea toiminnalleen. Esimerkiksi täällä Brysselissä, eikä yksin omaan nämä eri vastaanottajamaissa. Meidän täytyy katsoa, miten tämä varoitoasetuksen sääntöjen kanssa pelaa yhteen, mutta en minä usko, että tämä mitenkään mahdotonta on. Haluaisin myös ehdottaa toimielinten välisen työryhmän perustamista tarkoituksena hallinnollisen taakan ja byrokratian keventäminen. No se nyt ei kuulu tämän lainsäädäntötekstin soveltamisalaan tai toiminta-alaan, mutta mielestäni olisi hyvä, jos tästä välineestä saataisiin myös pienempien kansalaisjärjestöjen saataville rahoitusta ja siksi työryhmä voisi olla tarpeellinen. Kun ajatellaan kaikkein hankalimpia tilanteita, monimutkaisimpia tilanteita, meillä on ollut kahden miljoonan euron kynnys, ja sitä minä en kyllä ollenkaan ymmärrä. Jos ajatellaan, että hankkeet voivat olla korkeintaan puolentoista vuoden mittaisia, niin mielestämme tämä kaksi miljoonaa on aivan liian korkea. Ajatellen myös koko rahoitusvälineen rahoitusta. Arabi kevään suhteen näimme, että myös hyvin hyvin nopea reagointi on tärkeää. Ja sitten kun ajatellaan demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusvälinettä, se sen tarkoitus on toimia maailmanlaajuisesti ja meidän täytyy varmaankin ymmärtää, että EDD on nyt neuvottelujen suhteen ihan viime vaiheessa, loppuvaiheessa. Ja tässä joitain huolenaiheita päällekkäisyydestä voi syntyä, joten siitä syystä meidän tulisi ehkä katsoa, mikä on EEDn tehtävä ja mikä on sitten toisaalta demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusvälineen tehtävä, siis että ei synny päällekkäisyyttä. Tämän selkeän mandaatin minä myös sain valiokunnalta. Ja tämä tulee myös heijastella tekstiämme. Ihmisoikeudet ja demokratia eivät suinkaan ole vastakkaisia hyveitä, vaan kulkevat käsi kädessä. Ja näin voidaan syntyä, synnyttää myös synergiaa, ehkäpä poliittisiin kysymyksiin voidaan demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusvälineen kautta puuttua ja kansalaisjärjestöihin, joten näistä me tietenkin tulevina kuukausina sitten keskustelemme, että miten ihmeessä tämä hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos ja nyt minä mielelläni kuulisin kollegojen kommentteja. Kiitos herra Lambsdorff. Nyt ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Kukan. Thank you very much. I Paljon kiitoksia. Käytän puheenvuoron edustaja Makoven nimissä. Hän on EPPn varjoesittelijä, mutta ei voi olla tässä kokouksessa läsnä. Me pidämme tervetulleena uutta komission ehdotusta, joka on tehokkaampi ja tuo selkeästi esiin sen, että EU on sitoutunut demokratian ja ihmisoikeuksiin maailmanlaajuisesti kansalaisjärjestöjen kautta kolmansissa maissa. Tämä väline on todella suureksi avuksi. Se mahdollistaa tuen, joka on riippumatonta – hyväksynnästä kolmannen maan hallituksen puolelta ja näin tämä erottuu muista välineistä, ulkopolitiikan rahoitusvälineistä. Me tuemme sopivaa tasapainoa sen budjetin välillä, joka annetaan EUn vaalitarkkailutoimiin ja muuhun demokratian ja ihmisoikeuden rahoitusvälineen tavoitteisiin. Me uskomme, että on tärkeää tukea niitä ihmisoikeuksien puolustajia, joita saadetaan häiritä tai uhkailla hallitsevien puolueiden puolelta. Siksi meidän pitäisi pyrkiä auttamaan näitä henkilöitä tavalla, joka ei vaaranna heidän hyvinvointiaan. Esittelijä poisti summan, johon viitattiin 1,57 miljoonaa euroa, mutta ainakin pitäisi sopia vähimmäissummasta, joka tälle välineelle annettaisiin. Ja lopuksi meidän pitäisi tehdä yksityiskohtaisia tarkistuksia, tai teemme tarkistuksia läipäivien aikana. Kiitos. Kiitos. Ja nyt SD-ryhmän nimissä Kiitos. Puhun sosiaalisten demokratian nimissä ja haluaisin kiittää Aleksanderia kovasti. Hän on tehnyt erinomaista yhteistyötä ihmisoikeus- ja demokratia-asioissa ja voin hyvin yhtyä asioihin, mitä hän tässä jo mainitsi lähdin tänään toistamaan. Varmasti tässä saadaan myös parlamentissa laaja konsensus tämän ajatuksen taustalle. Ja sitten haluaisin korostaa erityisesti sitä, että kansalaisjärjestöjä on kuultava ihmisoikeuksia ja demokratiaa eh, rakentavat järjestöt. Ne on otettava mukaan jo ohjelmointivaiheeseen, ei vain täytäntöönpanovaiheeseen, vaan niiltä pitää kysyä todellakin prioriteeteista ja niin on oltava mukana ohjelmia laadittaessa. Tämä on tärkeä viesti, jonka haluamme antaa hallinnon kollegoille ja haluamme, että varmistetaan myös se, että ne ja kaikki tiedot näistä ohjelmista ovat täysin parlamentin käytettävissä, niin että kaikki voivat tutustua asiakirjoihin, niin kaikki tiedämme, että tähän liittyy arkaluontoisia seikkoja, mutta tästä on kyse, kun lakitekstistä päätetään, niin nämä asiat on nyt saatava sinne oikein, muuten joudumme vuosikausia taistelemaan tiedon saanti mahdollisuuksista. Nyt pitää olla hyvin varovaisia eh, sen suhteen, miten tämä asia muotoillaan. Alexander varmasti on kanssani samaa mieltä tästä delegoidusta säädöksestä. On tältä osin eh, tehtävä oikeat päätökset. Moni meistä oli myöhään yöhön siellä kokouksissa. Taistelimme parlamentin vaikutusmahdollisuuksista näihin ohjelmiin ja meille annettiin lupaus, todella vankka lupaus, että parlamentti saisi uusien sääntöjen nojalla tarpeeksi eh, toimivaltaa. Ja siksi Aleksanderin kanssa olisi nyt hyvin tärkeä tutkia ja varmistaa se, että asiat tulevat oikein ilmaistuksi. Nyt pitää sopimus panna aivan täysin tänne täytäntöön. Tarvitaan joustavuutta. Ei tässä ulkosuudenhallinto nyt ole hyvää tahtoa vailla. Kaikilla on hyvää tahtoa, mutta kaikki, jotka ovat tässä olemassa olleet mukana vuosien saatossa, meillä on aina ollut se ongelma, että EU-virkailijat pelkäävät riskejä, sellaisia toimia, jotka ovat vaarallisia, mutta jos me olemme liian varovaisia varain käytössä, niin ihmiset, jotka eniten rahaa tarvitsevat, eivät niitä saisi. Ja siksi meidän pitää nyt tietysti toimia vastuullisesti budjettia käytettäessä, mutta annettava mahdollisuus ulkosuulihannolle ottaa riskejä ja nyt tässä on asiat ilmaistava oikein siinä mielessä, että kaikki voi olla mahdollisimman joustavaa niin, että pystytään toimimaan. Ja monessa tapauksessa ihmiset, jotka toimivat aika näkymättömästi siksi, että he pelkävät henkensä puolesta, he eivät ehkä pyydä julkisesti varoja ja sitten tämä julkaistaan internetissä. Tämä pitää nyt ymmärtää. Ei tämä ole ulkosuudenhallinnon kanta nyt välttämättä, mutta tässä on kuitenkin eh, otettava tähän asiaan kantaa. Voimme täysin myös yhtyä siihen, mitä hän sanoi meidän yhteistyöstämme liittyen demokratian edistämiseen. Minä ja kollegani Gomez olemme todellakin pyrkineet ajamaan tätä asiaa. Olemme halunneet tukea sitä, mitä Alexander on esittelijänä tehnyt. Tähän liittyen me olemme aina sanoneet, että ei DHR ei pidä käyttää eh, siihen, että ihmisoikeusrahoitus joutuisi jonnekin mm, sivuun. Meillä on muita maantieteellisiä ja teemakohtaisia ohjelmia. Nyt on varmistettava, että ei ole päällekkäisyyksiä eikä sysätä tätä sivuun. Hän on aivan oikeassa ja on hyvä miettiä niitä tarkkoja sanoja tähän, mitä tulee vaalitarkkailu eh, valtuuskuntiin. Tästä on jo puhuttu ja De Kaiserkin sanoi tämän mietinnössään. No, se, että me emme onnistu, ei johdu siitä, etteikö olisi ollut vaalitarkkailijoita. Ne ovat onnistuneet hyvin nämä valtuuskunnat, mutta sitten tämän jälkeen tulee vaikeuksia demokratian rakentamisessa. Me emme toimi yhtä hyvin kuin pitäisi. Pitää olla myös itse kriittisiä, jos tämä pystytään kunnolla ilmaisemaan, niin toivottavasti sitten tilanne voisi parantua ja voin yhtyä siihen, mitä edustaja Kukaan sanoi ja edustaja Lambsdorff pitää saada nämä suhteet tänne oikein. Kaikki ihmisoikeusvarat voi laittaa vaaleihin, sillä tämä on kallista. Tämä on myös hyvä tapa sijoittaa rahat, mutta pitää miettiä oikein näitä suhteita, mihin rahat laitetaan. Ja sitten vielä pari kommenttia EU Eh, valtuuskunnat, koska EIDHR on ollut vähän pienempi Eh, kokonaisuus on joutunut vähän tuhkimon asemaan eh, valtuuskunnissa tai edustustoissa, joissain on toimittu oikein hyvin ja tämä on voitu paikan päällä havaita. Ja yksi ulkosuhdehallinnolle annettava viesti on se, että on varmistettava, että kaikki edustustot pystyvät, että niillä on tarpeeksi valmiuksia käymään vuoropuhelua eh, näiden varojen edunsaajille ja että voidaan edistää kapasiteetin lisäämistä niin, että ihmisoikeustahot voivat olla työssä mukana. Ja sitten, jos palataan vielä avoimuuteen, ei tämä nyt koske ainoastaan sitä, että meidän pitäisi saada oikeat asiakirjat vaan jos me todella haluamme lisää voimavaroja ihmisoikeusjärjestöille kolmansissa maissa, niin niitä on kuultava jatkuvasti järjestelmällisesti. Niiden on voitava nähdä nämä asiakirjat jo luonnosvaiheessa ja voitava niitä kommentoida. Ja siksi asiakirjojen saatavuus ei koske ainoastaan meppejä, vaan myös kansalaisjärjestöjä Tiedän, että valiokunnassa ollaan yleisesti eh, tästä asiasta huolestuneita, vaikka tämä on nyt minun ryhmäni ajatus, mutta yhteistyötä on tehtävä, jotta saadaan homma oikein hoidettua. Kiitos. Kiitos herra että Jäseniltä ei ole tämän enempää puheenvuoropyyntöjä, joten eh, kysyisin, eh, onko ESN edustajalla jotain sanottavaa. Ensin komissiosta. Euh, Kiitos. Olen varajohtaja tästä yksiköstä, joka on asiasta vastuussa. Aivan siksi haluaisin onnitella esittelijää ja kaikkia muita erinomaista tasosta. Jos ajatellaan sitten keskustelua, mitä käydään jäsenvaltioiden kanssa, kyllä meillä voisi olla sopimus jo ensimmäisessä käsittelyssä substanssiasioista. En nyt tarkoita institutionaalisia budjettiasioita, mutta jos ajatellaan vuoropuhelua ja sitä, kuinka hyvään suuntaan asiakirja on menossa, niin varmasti sisällöllistä asioista voitaisiin päästä nopeasti yksimielisyyteen. yksimielisyyteen. Ja sitten toinen seikka, kuten Lamstor sanoi, niin osa komission ehdotuksista sekä horisontti digitaalisen asetuksen, että muuhun löytyy täältä. E, e, tämä voi olla sama teksti tai kaksi kertaa eri teksti, mm, samapa tuo. Meidän on nyt vain oltava hyvin varovaisia, kun katsotaan näitä kahta asiakirjaa, että siellä on samansuuntaisia. Minusta kuitenkin tärkeintä on tässä nyt sisältöseika. Ja sitten institutionaalisiin budjettiseikkoihin en ota eh, välttämättä kantaa. Ne löytyvät kaikista tarkistuksista. Tästä puhutaan yleisesti, kun puhutaan kaikista välineistä yhdessä. En nyt tähän paneudu, mutta haluaisin kuitenkin vastata parin seikkaan. Ensinnäkin luottamuksellisuus ja täydentävyys ja joustavuus. Luottamuksellisuus ei ole mitään ongelmia siinä, että tiedot annetaan muiden käyttöön, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon siihen välineen osaan, joka on äh, rajoitettu ja haluamme, että näin on jatkossakin, koska kaikki äh, tieto, mitä annetaan, vaarantaa näiden ihmisten aseman ja tämä siksi vaikeuttaa asiakirjojen saantia. Siksi on hyvin tarkkaan mietittävä näitä Eh, sanamuotoja. Tämän pitää eh, olla avointa eh, mepeille, mutta ainoastaan silloin, kun tämä on tarpeellista, ei kaikille 700 edustajalle. Kyllä tästä voidaan keskustella, mutta on mietittävä, miten tämä voidaan jäsentää sillä tavoin, että tämä osio olisi jatkossakin luottamuksesta. Jotkut ovat joutuneet vankilaan eh, siksi, että kaikki hankkeet eivät ole tarpeeksi luottamuksellisia jopa jossain jäsenvaltioissa, eli tämä pitää muistaa. Ja sitten täydentävyys, tämä sopii. Täydentävyyttä kyllä, mutta ei toissijaisuutta. Tässä mielessä on tärkeää puhua muidenkin eh, aiheiden täydentävyydestä, jos ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa ja sen tukemista, ei ainoastaan tätä endowment-asiaa. Tämä on hyvin tärkeä aloite puolestaan tämä endowment, mutta voin täysin yhtyä mitä täällä sanottiin, ei päällekkäisyyksiä, mutta sitten toinen tärkeä seikka on varojen eh, toisiaan täydentävyys. Aina sanottiin, että endowment olisi yksi, joka liittyisi ainoastaan INP NPI-hin, NPI-hin, mutta meidän pitää nyt olla hyvin varovaisia siinä, miten tästä endometasiasta puhutaan. Tässä ajatuksenahan on saada lisää varoja. Pitää olla hyvin varovaisia siis, miten tämä asia ilmaistaan. Sitten lopuksi joustavuus kukaan virkailija ei ole eri mieltä siitä, että tarvitaan lisää joustavuutta ja yksinkertaisuutta aina. Jos tehdään lisää yksinkertaistamista, niin tämä on hyvä lainsäätäjien on sitten varaintoasetuksen yhteydessä allekirjoitettava yksinkertaistaminen. Tämä asia ei etene lainsäädäntöelimissä, eli nyt olisi tärkeää, että voitaisiin allekirjoittaa pöydällä olevat ehdotukset, mutta sitten palaisin vielä näihin mielenkiintoisiin aisiin, jotka koskevat uusia menettelytapoja. Komission innovatiivi, innovatiivinen ajatus tässä on se, että ei puhuttaisi ainoastaan tällaista mm, tarjouskilpailu ajatuksesta niissä maissa, joissa tämä ei toimi. Kyllä ymmärrän, kun tässä puhutaan kuluista. Meillä on nämä small granted, pienet avustukset, ne ovat 50 miljoonaa euroa. Jos meillä on uusi valini, joka antaa 50 miljoonaa euroa, niin ei tämä tuo paljon uutta. Esimerkkinä Libya pystymme kriisitilanteessa toimimaan. Me otimme lääkehoito ja psykologisen hoitoajatuksen eh, mukaan, joka koski eh, tiettyä ryhmää naisia eh, Libyassa, mutta sadalla tuhannella ei pystytä kuin sata naista hoitamaan. Ja jos ajatellaan valko kuinka vaikka tilanne siellä on ihmisoikeuskansalaisjärjestöissä, ihan se, että puolustetaan tätä järjestelmää, tarvitaan puolitoista miljoonaa euroa. Me haluamme paikallisvaalit, puolueiden eh, auttaminen ja Libyassa tähän tarvitaan eh, lyhyessä ajassa yksi miljoona eli 100 000 on kyllä eh, tärkeä asia, mutta sadalla tuhannella saadaan ainoastaan kymmenen ihmisoikeuksien puolustajaa Kiinasta poistumaan. Eli on ihan hyvä, että saamme vähän joustavuutta, mutta sanotaan, jousto ei kuitenkaan paljon asioita muuta pitäisi olla yksi, kaksi miljoonaa. Tämä on katto, tämä on enimmäismäärä. Jos pystytään käyttämään vähemmän, käytetään vähemmän, mutta tämä ei periaatteessa paljon muuta. Ja sitten nämä pienavustukset, tämä ehdotus haluaisin Eh, mainita tämän tässä yhteydessä. Tässä on hyvin uudenlainen lähestymistapa. Mehän annamme rahoitusta operaatioille, emme järjestöille. Tämä on uudenlainen lähestymistapa. Tässä tulee sisältöongelmia varmasti tämän lähestymistavan kanssa ja myös kriteerien kanssa, millä perusteella voin kieltää joltain järjestöltä rahoitukseen. Muuten pitäisi toimia kaikkia kohtaan samalla tavalla. Ja tässä on tämä 10 miljoonan paketti. Tämä on hyvin eh, suuri päätös. Ja sitten tarvitsemme moninkertaisesti eh, henkilöstöä, jotta voidaan tämä 10 miljoonan paketti hallinnoida. Tämä tulemaan hankalaa. Ja sitten todellinen sisältökohta. Tämä liittyy tähän mikrohanke näissä välineissä. Tämä pitää jatkossakin olla mikrohankeväline. Tähän asti on välineetu kahteen osaan. Edustustojen jakamat rahat ja toisaalta sitten keskitysti hoidetut suurimmat hankkeet ja nämä meidät niille, joilla on enemmän eh, kuluja. Tähän tarvitaan paljon henkilöstöä, jos tällainen muutos tehdään. Ja sitten lopuksi vastaus kahteen asiaan. Arabikevät ei voi sanoa, että me olemme mitään tehneet. Kyllä me olemme kovasti reagoineet. Me olemme olleet joissain maissa paikalla ennen arabikevättä, tuimme niitä järjestöjä, jotka olivat aktiivisia arabikevässä. Me olimme Tunisiassa viisi päivää sen jälkeen, kun Benali kaatui. Tämä oli aika nopeaa ennen vakausvälinettä. Olemme kaikissa arabikevät maissa ja toimintaraportti tulee myös siitä, mitä olemme tehneet tässä kaikissa maissa. Meille on sanottu, että emme ole paljon tehneet, koska rahoja ei ole paljon, mutta olemme kuitenkin tehneet aika paljon mielestäni, mitä tulee sitten näihin suhdelukuihin. Olisi harmi, että nyt puhuttaisiin vain yhdestä osasta välineitä eikä koko välineestä. Tasapainotus on tärkeää, vaalit ovat tärkeät, tämä pitää ottaa kokonaisuutena, niin kuin kaikissa välineissä, kun annetaan yksille, niin entä toisille. Tässä on on käytyä yleistä keskustelua. Varmasti pääsemme yhteiseen lopputulokseen, olipa tämmöisten delegoitusäädös tai joku muu. E, eli pitää puhua siitä, miten rahat jaetaan. Ei tässä ole erimielisyyksiä toimintojen välillä. Niin, minä haluaisin vielä palata tähän asiaan. Tässä on paljon teknisiä seikkoja, joihin voidaan vielä palata. Ja sitten eh, voidaan puhua siitä, onko tämä varanhoitoasetuksen kanssa yhdenmukaista. Erityisesti ajatellaan yhteisrahoitusta. Me emme voi välttää yhteisrahoitusta tästä voidaan puhua lisää myöhemmin, mutta halusin kuitenkin sanoa, että me voimme yhtyä kaikkiin tässä tehtyihin ehdotuksiin ja haluamme mielellämme keskustella asiasta vielä yksityiskohtaisemmin. Thank you very much for this detailed... Kiitos oikein paljon tästä hyvin yksityiskohtaisesta kysymyksestä. Herra Hauit on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Eh, niin, pahoittelen Lansdorfille, mutta ennen kuin hän saa puheenvuoron, haluaisin sanoa tuohon viitaten tuon äskeisen puheenvuoron, että en ole koskaan kuullut, että luottamuksellista tietoa olisi vuodettu parlamentista tai meppien puolelta, kun tällainen tiedonsaantimahdollisuus menneisyydessä on ad hoc saatu. Ei meitä ole kai tuosta koskaan syytetty, joten nyt pöytäkirjaan vaan halusin sen, että jos tämä tieto saadaan, niin siihen todella on kyllä sitouduttu, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tässä on kyse näiden ihmisten turvallisuudesta. Meillä on samanlainen lähestymistapa täällä. Ja sitten vielä oman puheenvuoroni liittyen. Meidän täytyy mahdollistaa tämä rakenteellinen jäsennelty vuoropuhelu, jossa kohdataan. Sitä ei voi siihen asetukseen laittaa, mutta hän esittelijä puhui päätöslausemasta yksinkertaisuuden nimissä tässä ja äsken kuultuun viitaten olisi hyvä saada sinne päätöslausemaan tämä jäsennelty vuoropuhelu myös. Minä olen esittänyt tämän Parentar Ashtonille – täysistunnossa ja hän vahvisti tämän, mutta olisi kyllä hyvä, jos tulevaisuudessa teidän puheenvuoroissanne myöskin tuotaisiin esiin tuo sitoutuminen jäsenneltyyn vuoropuheluun, niin ettei siitä tarvitsisi aina muistuttaa erikseen. Tämä lisäisi luottamusta monin puolin. For this, uh... Kiitos oikein paljon tästä huomiosta. Onko siellä ulkosuudenhallinnosta joku vai haluaako komissio vielä No voisin ehkä palata tähän. Ei tätä luottamusta tai luottamuksellisuutta koskaan ole rikottu. Nythän on jonkin näköinen ehdotus tämän luottamuksellisuusjärjestelmän laajentamiseksi ja totesin vain, että meidän täytyy olla tämän suhteen hyvin varovaisia. En minä sanonut, että meidän ei tule tehdä sitä. Eh, emme mekään levitä tietoa kaikkialle komissioon tai ulkosuhdehallintoon. Tarkoitan, että meidän täytyy jäsenellä tämä niin, että luottamuksellisuustaso säilyy korkealla. Toiseksi kiitos siitä, että muistutitte minua. Minun piti sanoa, että esimerkiksi tämänhetkinen varainhoitoasetus, jota ei vielä ole edes allekirjoitettu, puhuttu, on muuttamasta 100 000 500 000 euroon. Tämä on viisinkertainen. Äh, olen täysin tietoinen oman päällikköni kannasta. Ja tulisi varainhoitoasetus äh, allekirjoittaa mahdollisimman pian, että saisimme tätä lisäjoustoa. Kiitos. Tästä onko vielä joku muu siellä? joka haluaa käyttää puheenvuoro? Ei. Joten Aleksander, ole hyvä. No kiitos. No niin. Kukanin puheenvuoro, jossa puhuttiin tämän summan poistamisesta. Tämä tietenkin liittyy ylipäätään rahoituskehykseen ja varojen allokaation siellä, mutta mutta ei tässäkään nyt ollut tarkoituksena tätä summaa pienentää, vaan tämä oli vain tällainen tekninen huomio. Ja valiokunnalle toteaisin, että meidän ei tulisi palata sellaisiin sitoumuksiin, jotka olivat siellä aiemmin. Eli kyllähän tästä oli sovittu. No niin, ja nyt tässä juuri kun puhun, niin budjettivaliokunnan edustajamme tulee paikalle. No niin, pari pointtia prosenttia. Tiedon saatavuus, luottamuksellisuus, no tämä keskusteluhan jo osoitti, että on avoimuutta jatkaa tätä työtä komission avoin tietojen jakamiseen ja te ja minä molemmat tiedämme, että on tietoja, joiden saatavuus on rajoitettu ja näiden välineiden luonne tekee luottamuksellisuuden hyvin tärkeäksi, mutta kyllä minä uskon, että tästä sopimus saadaan. Hyvä, kun vielä muistutitte, että mitään luottamusrikkomuksia ei ole tapahtunut. Ja parlamentin ja komission yhteistyössä tämä varmaan saadaan kuntoon. Sama liittyy joustavuuteen. Jälleen uskon, että tästäkin asiasta on olemassa yksimielisyys, ainakin näin ajattelen, mitä olen kuullut kollegoita ja Patrisiltä mutta tässä nyt ehkä pointti on se, että tulisiko meillä olla rinnakkainen työryhmä, työryhmä, joka kulkee lainsäädäntöprosessin rinnalla ja jäsenelty vuoropuhelu hallinnollisista menettelyistä. Tästä voimme varmaan keskustella. Pitäisimmekö tätä hyödyllisenä vai emme? Mutta jälleen kerran tästä itse substanssista ei varmaankaan erimielisyyttä ole. vaalitarkkailumissioiden roolista mielestäni tästä ei kyllä suurempaa kiistaa ole ollut EIDHRn puitteissa. Kaikki olemme sitä mieltä, että meidän täytyy siirtyä yksinomaisesta vaalitarkkailusta koko vaalikauden tarkkailuun, laajentaa näin toimintaamme. Ja täytyy nyt tosiaan katsoa, että tämä asia saadaan välineessä hoidettua. Sitten on huomio uudet äm, säännöt, niin no ajatuksena tai syy siihen, miksi olemme näitä ehdotettuja määrärahoja rahaa, kynnyksiä laskeneet, niin kyse ei ole siis joustamattomuudesta niinkään, vaan kyse on siis tiedonkulusta. Ajatellaan vaikkapa naisten äh, lääkärihoitoa Libeassa, Bengasin paikallisvaaleja. Nämähän ovat asioita, jotka luonnollisesti ovat luottamuksellisia tai salaisia asioita ihan jo automaattisesti luonteeltaan. Eli jos tässä saadaan joustavuutta, niin miksi tässä ei voitaisi, voisi olla ja olla muitakin sidosryhmiä? Ja yleisesti ottaen suhteellisen korkea summa – mitä tulee julkisiin hankintoihin tai ylipäätään näihin hankkeisiin, on asia, jota täytyy vielä selvittää. Ajatellaan vaikkapa valko -Venäjä. Eihän tällaisia asioita millään toreilla ja turuilla voi hoitaa, vaan näitä täytyy hoitaa jäsennellysti. Uskon, että me löydämme kyllä tästä yhteisen säveleen. Ei täydentävä, vaan sekundääri. No tämä on tietenkin hyvä tapa laittaa nämä sanat. Ja sitten kun ajatellaan äh, demokratiapyrkimystä, niin tämä valiokunta, koko parlamentti on erittäin sitoutunut äh, siihen, että demokratiarahasto toimii ja saa lisäarvoa ja täyttää sitten ne aukot, joita äh, demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusväline jättää. Mitä esimerkiksi sitten delegoituihin säädöksiin tulee, niistä täytyy keskustella varjoesittelijöiden piirissä ja myös laajemmassa työryhmässä parlamentissa ajatellen tätä horisontaalista välinettä. Kyllä minä periaatteessa suhtaudun avoimesti, mutta jos haluamme solmia ensimmäisen käsittelyn sopimuksen, niin kyllä meidän täytyy pyrkiä mitä suurimpaan läpinäkyvyyteen tämän hyvin merkittävän lainsäädäntövälineen käsittelyssä täällä parlamentissa. Oli erittäin mukava kuulla enkä itse asiassa suoraan sanottuna tätä tiennyt etukäteen, että EDHRn e tätä rahoituskynnystä on voitu nostaa 100 500 000. Jos mikrohankkeita on liikaa, niin ei sekään ole hyvä asia, koska näin syntyy turhaa byrokratiaa. Jos on lisää joustavuutta tässä uudelleenrahoituksessa, niin se olisi erittäin hyvä asia. Kiitos kaikille. Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä varjoesittelijöille ja niille, eh, jotka olivat täällä varjoesittelijöiden edustajina tänään. Vihreät eivät tänään päässeet paikalle, mutta he ovat toimittaneet minulle eh, huomioitaan, jotka luonnollisesti otan huomioon tätä asiaa käsitellessäni. Odotan jatkossakin yhteistyötä. Kiitos. Close. Kiitos, Alexander. Näin tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Ja 14. kesäkuuta keskipäivällä on määräaika tarkistusta jättämiselle. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka osallistuivat. Seuraava esityslistan kohta onkin sitten äänestys. Odotetaan muutama minuutti, että kollegat saapuvat paikalle. 11.45 hän äänestysten on tarkoitus alkaa, eli tässä on nyt muutaman minuutin tauko. Okei, okay, colleagues. No niin, kollegat, seuraava. Kollegat. Seuraava esityslistan kohta on nyt sitten äänestys. Tämä on minulle erittäin eh, tärkeä, suuri päivä. Ensimmäinen kerta, kun vedän äänestyksiä, joten pyydän teiltä kärsivällisyyttä, hyvät naiset ja herrat. Ja haluan myös onnitella kollegaamme herra eh, Salafranca, jolla on syntymäpäivät. Lämpimät onnittelut herra Salafranca. Äänestämme ensin herra Lansdorfin mietinnöstä liittyen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67 istuntoa koskeva suosituksen neuvostolle. <laughs> So, amendment 20. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. tyhjä Tämä ei tullut selväksi, joten tarkistetaanpa koneellisesti. Electronic check. Hyvä. Ovatko kaikki? Wait, we wait. Okay. Close. No niin, äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä Luulen, että hylättiin. 29 puolesta Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan taas koneellisesti. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Identtiset 34 ja 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 kahdessa osassa kolmessa osassa, korjapuheenjohtaja Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei tullut selväksi, konetarkistus. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyhän se oli. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vasta tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt meillä on kohta kohdalta äänestys 66. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut ihan selväksi, eli 66 toinen osa vielä koneäänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 73 sanoi puheenjohtaja. Mm, tässä mentiin hiukan liian pitkälle. Eli ensin siis kompromissi neljä List I have here. It's your DPP. There's a problem with the list. Tässä on nyt joku ongelma äänestyslistan suhteen, EPPn äänestyslista, joka puheenjohtajalla on. Paragraph 1.p. Yeah, okay. Compromise 4. Okay, we have to vote now. Comprom- Kompromissi neljä seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78, 78 puolesta Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. 78 vielä koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81. Puheenjohtaja korjaa kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä, tarkistetaan koneäänestyksellä. Kyseessä siis 91. Äänestys on päättynyt hylätty kahden äänen enemmistöllä. 93. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 95. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 97 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi kone tarkistus. Siis 97 toinen osa Neljä nappia vielä painamatta näyttäisi olevan. Hyvä, äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Sitten osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Halusitteko tästä vielä tarkistuksen? Kyllä. Osa kolme, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. 98 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan ja hyväksytty. 107. Lainen. President, I think you got the... Puheenjohtaja, tästä saada viestin, että tämä tarkistus on vedetty pois 135 ja 136. Minä esittin nämä ja muut ovat samaa mieltä siitä, että ne pitäisi nyt vetää pois. Ja voin kertoa syyn. Niin 107. 107 135 ja 6 on vedetty pois. Herra Lainen, halusitteko siis kertoa meille, että myös Alvaro, Brock, Duff ja Watson ovat sopineet kanssanne sitä, että tämä tarkist- nämä kolme tarkistusta vedetään pois. Minulle tätä tietoa ei oltu välitetty, mutta ehkä Lambsdorffilla on vielä selvennystä asiaa. perfectly well, I would be very... Kuten varsin hyvin tiedätte, minulle sopisi oikein hyvin, jos tämä nämä tarkistukset vedetään pois, mutta satun tietämään, että ainakin Andrew Duff ja Alexander Alvaro pitävät allekirjoitustaan edelleen niiden alla, ei niitä pois ole vedetty kaikkien nimissä. Valitettavasti tuo sopisi minulle hyvin. 107. Siinä tapauksessa näistä on äänestettävä. 107 ensin, tarkistus 107 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt kompromissi kahdeksan kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Öö, luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan vielä. Vastustatteko te vai, kann- vai kannatatte? Tänne lasketaan vielä yksi ääni, mutta hylättiin siitä huolimatta. Toinen osa Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Mm, hylätty sama enemmistö. Ja osa kolme puolesta. Vastaan. Tämä taas ei ole selvää, joten kompromissi kahdeksan osa kolme koneäänestys. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty, kyllä. Kompromissi kahdeksan, kolmas osa hyväksyttiin. Ja nyt 109 Predalta puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä hyväksyttiin. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta EPPn kollegatkin voisivat vähän käsiään siellä nostaa. 115 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi, joten tarkistetaan koneellisesti. So one more. Uh-huh, it's 22 to 20? No, but it's 23 because... Oh, somebody without card. Okay. 22, 22. Eli hyväksytty. Sitten 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty 120 koneäänestys tarkistetaan. So please close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää, eli kompromissi 10, koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty 23, 21 tai 22. Nyt sitten kun kompromissi 10 on hylätty, menemme 122 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, epäselvä, eli koneinen tarkistus. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty neljän äänen enemmistöllä. Ja 126 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 133 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ei, hylätty, hylätty. 135 puolesta. 135, siitä vielä äänestetty vastaan. Tyhjää, hylätty. 136. Se raukeaa. Yksi kolme viisi hylättiin, eli siis seuraava raukeaa yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hylätty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 DVB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVC puolesta vastaan tyhjää hylätty. C nyt koneellinen tarkistus DVCstä. Kaksi kollega vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. DVD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVF, DVG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pyydetään tarkistusta. Tehkäämme näin. Kolme. Kollega äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. DVG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja DVK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti koko mietinnöstä. Please close. Uh, no, two more colleagues. Kaksi vielä äänestämättä. Hyväksytty suurella äänten enemmistöllä 39 puolesta, kukaan ei äänestä vastaan. Eli onnittelut Alexander Lambsdorffille. Meillä on vielä yksi mietintö YK on asekauppasopimusta koskevat neuvottelut, päätöslauselma esitys. Tämä on Rouva Jäätteenmäen teksti, hän ei ole paikalla. No hyvä. Aloitamme 21 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 20, vedetään pois. 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 27 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Sosialistit eivät tässä oikein äänestäneet. Koneellinen tarkistus, olkaa hyvä. 27 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta. 34 vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tilanne. Tarkistetaan 38. Äänestys päättyy hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompression 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä, tyhjää ja hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 50 koneellinen äänestys, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty, mutta Varmistamme vielä koneäänestys. Alkaa. 58 toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tehdään vielä koneen tarkastus. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa, 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, vielä koneen tarkistus 68. Äänestys päättyy, hylätty. 68 puolesta, 69 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 70 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kolmi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Yhdeksiköstä vielä koneellinen tarkastus Äänestys päättyy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 Äänestys päättyy. Ja siirry hyväksytään 33 puolesta kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Meillä on vielä yksi ilmoitusasia seuraavaa kokousta koskien 4. kesäkuuta. Se pidetään kello 17.30 Brysselissä. Hyvää lounasta kaikille ja hyvää ruokahalua.